Colleagues. Hyvät kollegat. Aloitamme kokouksen. Pyydän hiljaisuutta. Aloitamme kertomuksella koordinaattoreiden kokouksesta, joka järjestettiin eilen. Ensinnäkin neuvottelumandaatti, Fleckensteinin mietintö. Sen osalta koordinaattorit päättivät pyytää, että herra Fleckenstein – esittelijänä aloittaisi keskustelut varjoesittelyiden kanssa. Siis neuvottelut neuvoston kanssa. Kyse on parlamentin ensimmäisen käsittelyn kannasta, joka hyväksyttiin Strasbourgin täysistunnossa joulukuussa. Joten puheenjohtaja antaa neuvotteluvaltuudet herra Fleckensteinille. Niiden asioiden osalta, joista hänen on määrä neuvotella neuvoston kanssa yhdessä varjoesittelijöiden kanssa. Toiseksi esittelijän nimi, esittelijöiden ja lausunnonlaatioiden nimittäminen. Ensinnäkin tämä lentokenttäpaketti. Pyydän hiljaisuutta. Kiitoksia. melun liittyvät rajoitukset lentokentillä, tasapainoinen lähestymistapa. Koordinaattorit päättivät antaa tämän laatimisen tehtäväksi SND-ryhmälle. Yhteiset säännöt, jotka liittyvät lähtö- ja laskeutumisaikoihin, slotteihin, tämä menee ALDE-ryhmälle. Ja kolmas asia, maahuolintapalveluita ja vuoden 1996 direktiivin kumoaminen, tämä meni kansanpuolen hoidettavaksi tämä mietintö. Sitten lausunnoista päätettiin yhdistää Horizon 2020 puiteohjelma ja ehdotusneuvoston päätökseksi, jolla luodaan erityisohjelma yliopistojen täytäntöön Horizon 2020 ohjelma. Tämä päätettiin yhdestä yhdeksi ainoaksi lausunnoksi. Ja kuten tiedätte, tässä on käytössä kiertävä järjestelmä, jonka mukaisesti tämän hoitaminen menee ALDI-ryhmälle. Sitten kohta kuusi. Mekanismi, jolla valvotaan ja raportoidaan kasvihuonekaasupäästöistä ja niin poispäin. Koordinaattorit päättivät, että tämän asian suhteen ei tehdä mitään. Sama pätee myöskin seuraavaan kohtaan, eli sopimukseen Yhdysvaltain ja EUn välillä – PNR-tietojen toimittamisesta, koska kansallisvapauksen valiokunta hoitaa tätä asiaa. Ja kyse on pelkästään hyväksymismenettelystä, joten muutenkaan tätä ehdotusta ei voida muuttaa. Seuraava kohta, merenkulku- ja kalastusrahasto. Ja seuraava kohta, eurooppalaisen satelliittinavigointijärjestelmän täytäntöönpano ja käyttö tästä päätettiin, eli Galileosta päätettiin laatia lausunto, jonka laatii EKR-ryhmä. Sitten kilpailukyky, ohjelma, PK-yrityksiä, koska on sen suhteen ei mitään. Sitten moottoriajoneuvojen melupäästöt. Me päätimme laatia tästä lausunnon, mutta tämä menee rotatiojärjestelmän mukaan SNT-ryhmälle, lausuntoympäristövaliokunnalle sitten meillä oli jotakin asiakirjoja, jotka olivat tiedoksi. Päätimme, että lentokenttäpolitiikan suhteen että emme tee mitään, koska tämä on katettuna tässä kolmen säädöksen paketissa. Sitten oli komission tiedonanto, joka koskee 2012 vuoden työohjelmaa. Tämäkään suhteen ei tehdä mitään, koska täystistunnossa poliittiset ryhmät ruvetaan antamaan päätöslauselma esityksen, joka koskee komission työohjelmaa. Komission tiedonanto, joka koskee merenkulkustrategiaa Atlantilla, koordinaattorit katsoivat, että tämän osalta olisi parasta laatia lausunto, jonka laatii SND-ryhmä. Komission vuotuinen raportti, joka kohtaa kertomus, joka koskee kasvustrategiaa, sen suhteen ei tehdä mitään. Sitten 2020 Horizon 2020 liitettiin tähän aiempaan asiaan, joten tämän suhteen ei tehdä mitään, koska tämä on jo katettuna aiemmissa kohdissa. Päätimme olla tekemättä myöskin, myöskään mitään kahden seuraavan kohdan suhteen. Toinen niistä liittyi tehokkaampaan arvonlisäverojärjestelmään yhteismarkkinoilla silmällä pitäen ja toinen asia oli yhteinen neuvoston päätös joka liittyy etäsopimuksen liitteen 13 muuttamista. Tämänkään suhteen emme aio tehdä mitään. Sitten komitologian menettelyistä. Koordinaattorit päättivät hyväksyä puheenjohtajan ehdotuksen, että e-call-asiasta vastaava komission jäsen kutsuttaisiin koordinaattorien kokoukseen ITS-direktiivin osalta. Kyse on delegoidusta säädöksistä. Ehdotamme myöskin, että tehtäisiin jotakin myöskin e-toll-asian suhteen myöhemmässä vaiheessa tietullien osalta. Ja kohdassa muut asiat. Puheenjohtaja otti esiin erään seikan, joka oli annettu tiedoksi. Unkari on anonut energia- ja ympäristö ympäristö operatiivisen ohjelman osalta mahdollisuutta osallistua siihen. Tästä oli lähetetty kirje Haanin ja komission taholta, jossa vastustettiin Unkarin liittymistä. Tässä toimittiin samoin kuin silloin, kun Puola oli pyrkinyt samaan, tehnyt saman anomuksen. 24 meppiä oli allekirjoittanut kirjeen, joka oli, jossa kritisoitiin Lyonin ja Torinon välistä TEN-T-hanketta. Lisäksi kritisoitiin Italian oikeus- ja poliisin viranomaisten toimintaa asiassa. Koordinaattorit pitivät pitkän keskustelun tästä ja päättivät, että tässä pyritään etenemään askel askeleelta puheenjohtajan esittämällä tavalla mukaan luettuna siten, että herra Brinkhorstille, joka on koordinaattori TENTI-asioissa – saa kirjan tästä asiasta ja kaikki ystäkohtaiset tiedot mukaan luettuna vastaukset niihin kysymyksiin, joita 24 meppiä ja erinäiset vetomusvaliokunnassa vetomuksen esittäneet henkilöt olivat esittäneet. Sitten kun olemme saaneet vastauksia, koordinaattorit tulevat käymään vielä syvällisempää keskustelua niistä valituksista ja joita 24 meppiä ja vetomuksen esittäjät olivat esittäneet tämän Lionin torinon liikennehankkeen osalta. Tässä oli kertomus koordinaattoreiden kokouksesta, joka pidettiin eilen. Täällä on joitakin puheenvuoropyyntöjä. Eli Drai tässä välissä ensin. Uh, Mr. Kramer, uh, to take the floor. Ensinnäkin ehdotan, että herra Kramer käyttää puheenvuoron. Ja, es ging damals... Nyt uh, hän oli kyse siitä, että koordinaattorit, jotka vastaavat Euroopan laajuisista verkostoista, ovat puhuneet asiasta ja koordinaattorin kokouksessa päätettiin, että mikäli kaksi suurta ryhmää hoitavat suuria asioita ja liberaatta mieltä haluaisi tähän mukaan, niin silloin nämä muut ryhmät pitävät parempana sitä, että ne saavat tämän rauta Ja pöytäkirjassa lukee, minä hyväksyn, että ryhmät, jotka ovat pienempiä, voivat saada suuremman prioriteettiaseman silloin, kun mietintöjä jaetaan varsinkin silloin, kun on kyseessä lentokenttäpaketista. Oli silloin selvää, että liberaalit olivat ensimmäisenä valintavuodessa, mikäli eilen olisi tätä pyyntö, tämä pyyntö esitetty, niin hyvä, mutta siinä sanotaan, että ei tämä ole näin. Mutta kyse sopimuksesta, joka oli tehty koordinaattorikokouksessa, joten myöhemmin otimme tämän uuden esiin. Ja minun mielestäni tämä nyt ei ollut reilua tämä käytäntö, joten toivottavasti me nyt saisimme tämän nyt uudestaan tämän asian. Thank you. Now you want to come in, Mr. Elkä Drai sitten. Eh, dank u wel, voorzitter. Ik denk dat er... Kiitos, puheenjohtaja. Mielestäni tässä nyt vallitsee tietty sekaannus. Totta, mehän keskustelimme koordinaattoreiden kesken, mutta ensin oli vähän epäselvyyttä. Aluksi kaikki oli ihan selvää sen suhteen, miten jaimme tämän kahden mietin, nämä kaksi mietintöä koskien TNT-verkkoja ja rahoitusmietintöä, josta olimme yhtä mieltä. Ja olimme ihan yhtä mieltä kahden esittelijän nimettämme nimeämisestä kahdesta suuresta ryhmästä. Ja sen jälkeen me halusimme tehdä jalon eleen. Sanoimme, että emme halua monopolisoida me tilannetta, vaan annamme myös seuraavalle ryhmälle, vähän pienemmälle ryhmälle tilaa kun se saisi kunnian olla prioriteettiasemassa tässä lentokenttäpaketissa. Mutta kollega on ehkä nyt ymmärtänyt, että tämä käsittäisi koko pakettia, mutta me lähden, meillä on se periaate, että jo voidaan tehdä valintoja sen jälkeen kaksi muuta ryhmää, EPP ja SNT-ryhmä ja joku toinen ryhmä, joka haluaisi ehkä antaa pisteitä, voisi saada muut mietinnöt. Me olemme aina saaneet enemmän pisteitä kuin vihreät. Eli me kyllä kykenemme nyt vaatimaan tätä mietintöä itsellemme. Minä voin keskustella Michaelin kanssa tästä vielä uudestaan. Voimme olla joustavia, mutta minä ehdotan tätä nyt tässä vaiheessa. Tällä hetkellä me antaisimme tämän <clears throat> mietinnön pois, mutta kokouksen jälkeen voisin keskustella Michaelin kanssa. Ja voisin mahdollisesti palata uudestaan tähän tehtyyn päätökseen. Olen valmis siihen ihan avoimessa hengessä ja ehdotan, että keskustelemme tuo, tuota Pika Michaelin kanssa. Ja tällä hetkellä haluaisin nyt pysyttäytyä eilisessä tehdyssä päätöksessä, mutta olen valmis keskustelemaan uudestaan tästä, jotta voisimme tehdä lopullisen päätöksen. Oh, oh. Can I, before I bring you in... Niin. Meidän täytyy tietää nyt se, kuka tämän mietinnön laatii. Täällä ehdotus oli SND, mutta voisinko ehdottaa, että täällä nyt muut käyttävät puheenvuorot tai näitä huutokauppoja käydään täällä nyt hyvin nopeasti sitten. Kyllä sinä saat puheenvuoron, Jack. No, so, uh, that... Ajattelin, että se voitaisiin hoitaa tänään. Kokouksen loppuun mennessä voimme kertoa sihteeristölle, mikä meidän päätöksemme on. Selvä. Sitten rouva Foster. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. On hienoa, että ihmiset puhuvat keskenään. Itse edustan pienempää ryhmää ja katson, että olisi hienoa, mikä meilläkin olisi enemmän tilaisuuksia osallistua. Joten olen kyllä samaa mieltä siitä, että esittelen tehtäviä pitäisi saada enemmän, mutta järjestelmä on sellainen kuin se on. Ei siitä kannata nyt ruikuttaa. Joten olisin halunnut kyllä tämän erään asiakirjan, mutta emme sitä saaneet, niin joten täytyy katsoa, mitä me sitten saimme ja meidän täytyy toimia sitten varjoesittelijöinä asioissa, jotka kiinnostavat meitä, mutta EKR on kyllä valmis keskustelemaan SNDn, ALDEn ja kansanpuolen kanssa silloin, kun mietintöä tulee esiin sellaisia, joista olemme kiinnostuneita, mutta tällä välin en ollut tietoinen siitä, että tällä tavalla täällä asioita hoidetaan. Tämä oli minulle ihan uutta. As it stands, it's the... Kiitos. Nyt koordinaattorit antoivat tämän SNDlle. Jos SND nyt sanoo, että he voivat mielellään luopua siitä, niin se on se kyllä sitten sopii. Minun ongelmani on se, että minun täytyy vain tietää mahdollisimman nopeasti, kuka näistä asioista vastaa, jotta saamme asiat eteenpäin. Minä siis ehdotan, että SND ja vihreät eh, kokoontuvat keskenään. Sitten Van Daalen. Ja voorzitter, ik zou dan wel even een precies... Niin, puheenjohtaja. Minä haluaisin esittää lyhyen täsmällisen kysymyksen edustaja Hadrawille. Hän juo kahvia Kramerin kanssa tehdäkseen päätöksen tästä mietinnöstä, mutta miksi hän antaisi tämän mietinnön Kramerille? Miksi hän ottaa kahvia, juo kahvia minun kanssa ja keskustele sillä tavalla minun kanssani? I, I don't think he wants to give it to Mr. Uh, to... Niin, hän ei välttämättä halua antaa tätä Kramerille itse asiassa käytiin tästä kiistaakin, että mikä koordinaattoreiden päätös lopulta sitten olisi. Ja kuten Foster aivan oikein totesi, niin meillä on järjestelmä, jonka mukaan ne, joilla on eniten pisteitä, saavat valita ensimmäisenä. Ja meillä on sellainen järjestelmä, jota kaikilla valiokunnilla ei ole, että meillä pari, kolme ryhmää voivat valita aina kokouksessa. Ja tämä toimii niiden sääntöjen mukaan, jotka meillä on voimassa, mutta totta kai voi sanoa, että, tai miettiä sitä, mitä käy, jos joku ei haluakaan mietintöä, että heitetäänkö se sitten takaisin alkutilanteeseen. Mutta El ei varmasti kertoo meille, miten on Kramer. Kiitos. Nyt ei ole kyse siitä, että tässä tehdään jotakin lehmänkauppaa sen työryhmän kanssa, vaan on normaalia, että kun on mietintö, sitä varten valitaan esittelijä. Ja suurten asioiden suhteen on ollut kaksikin esittelijää, mutta toistaiseksi minun on tämä sopinut tämä järjestelmä. Voi esittää tietenkin toivomuksia, mutta sitten kun seuraava lentokenttäpaketteisiin, se sitten on pienten vuoro ensin. Silloin liberaaleilla on ensimmäinen valinnan mahdollisuus ja sitten me olemme toisena vuorossa. Tämä oli se diili, joka aiemmin oli tehty. Eilen tehtiin toiseen. Ei, muuten en olisi ottanut koko asiaa esiin, mutta minun mielestäni tämän ei pitänyt mennä niin kuin se meni. Eli tämä on nyt SNDn mietintö. Ja sopiiko nyt kaikille se, mitä koordinaattoreiden kokouksen päätöksistä sanottiin? Selvä, kiitos. Haluaisin myöskin kertoa teille, että SNDllä on nyt, yh, tai SNDn pisteitä on nostettu yhdellä, koska täysistunnossa viime viikolla nyt tapahtui, niin päätettiin. Eli SNDllä on 12 äänestysmahdollisuutta ja heillä on tämä ylimääräinen piste nyt käytössään. Tämän nyt kerroin teille puheenjohtajan ilmoituksina. Sitten Seuraava asia. Ennen kuin aloitamme äänestykset, niin haluaisin onnitella herra Fleckensteinia syntymäpäivän johdosta. Hän on kyllä <laughs> kaunein 21-vuotias, mitä olen koskaan nähnyt. Mutta tämä on siis viimeinen päivä, kun meillä on pääsihteerimme paikalla täällä kokouksessa Rovakastnessa. Hän lähtee pois vuoden loppuun mennessä, mutta tämä on nyt viimeinen mahdollisuus, kun valiokunnan jäsenet näkee hänet täällä näin korkeassa asemassa. Ja Joskus kädet tärisevät siinä vieressä, kun ei päästä sopimukseen, mutta hän on toiminut tässä valiokunnassa hyvin pitkään ja me kaikki olemme varmasti hyvää mieltä, samaa mieltä siitä, että hän on tehnyt työnsä hyvin ja erittäin ammattimaisesti. Pidän, kun tätä ajatellaan, niin varmaan tiedätte, että täällä nyt kierrätämme tällaista kirjaa. Ensin luulin, että se on surunvalittelukirja, mutta sitä se ei kuitenkaan ole. Jäsenet päättivät, että voisi kirjoittaa kirjaan teille pääsihteeri jonkinlaisia viestejä. Ja esimerkiksi Paulo Kosta. Ja nyt saatiin tänne myös hänen viestinsä entisenä puheenjohtajana. Ja täällä on myöskin kuvia näistä erilaisista tapahtumista tai vaiheista. Kolme koordinaattoria, Elka Dry, Cross ja Meissner sekä Kramer – näyttävät täällä melko keskittyneeltä näissä joissakin kokouksissa. Ja me olemme tänne kirjoittaneet erilaisia viestejä teille. Ja kun katsoo tätä kirjaa, niin sehän on täynnä viestejä eri ihmisiltä. Toivotamme kaikkea hyvää sinulle tulevaisuutta varten. Joten valiokunnan puolesta täällä on myös Michael pyöräilemässä, hyvin tärkeää. Niin halusin nyt esitellä e, e, tämän kirjan ja antaa sen teille. Ja täällä tytöt tuovat myöskin kukkia. Ja tällä haluamme osoittaa arvostusta kovaa työtäsi kohtaan. Kiitos. And of course I think um, I hope you will agree with me that Mrs. Toivottavasti olette nyt samaa mieltä siitä, että Rova Kastens nyt voi saada pari minuuttia tässä aikaa vastatakseen tähän näihin onnetteluihin, joten kaksi minuuttia sinä saat olla tässä nuijan varressa. Dear members, I'm, uh... Hyvä puheenjohtaja, hyvät jäsenet, olen aivan hämmentynyt ja kiitos kaikesta täydestä tuesta, jota näiden seitsemän vuoden aikana olette minulle antaneet. Tämä on ollut todella stimuloivaa, miellyttävää työtä ja toivotan kaikkea hyvää tälle liikenneperheelle. Toivottavasti saatte läpi kaikki asiat, muun muassa käsittelyyn tuleva lentoasemapaketti ja erityisesti kiitän puheenjohtajaa luottamuksesta ja täydestä tuesta kaikissa mahdollisissa vaiheissa. Kiitos oikein paljon. Kiitoksia paljon YT ja onnea menestystä. Nyt viimeistä kertaa esitän kysymykseni. No, hyvä on. Mathieu, ole hyvä. Mutta ihan hitaasti, ei kun ihan lyhyesti vain. Mikäli sallitte, niin nyt totesin saman, minkä olen kirjallisesti jo esittänytkin. Haluan esittää Rova Karstensia. Usein, kun ihmiset jäävät eläkkeelle, niin on hienoa, että tällä tavalla ihmistä muistetaan, samoin kuin yleisten yhteydessä – Haluaisin kiittää teitä, koska teidän työnne ei aina ollut kaikkein helpointa ja myöskin tasapainon aikaansaaminen eri ryhmien etujen välille siten, että pystyy antamaan hyviä neuvoja, jotka eivät ole rientä, räikeitä tai subjektiivisia, niin tämän tasapainon te olette saaneet kyllä, saaneet kyllä aikaan kaikissa neuvoissanne ja päätöksissänne, joita olette tehneet. Joten haluaisimme kiittää teitä ja toivottaa teille hyvin paljon kaikkea mahdollista onnea ja menestystä. Te tulette nyt tekemään työtä kotiseudullanne. Ja toivottavasti aina silloin tällöin kuitenkin voitte poiketa täällä meidän luonamme Brysselissä. Okay, we're gonna go through... Selvä. Nyt täytyy varmaan sitten antaa puheenvuoro kaikille koordinaattoreille, mutta puhukaa sitten lyhyesti. Dank Brian. Ehm, Kiitos, Brian. Minä omasta puolestani kollegoideni ja ryhmän nimissä haluan kiittää uutta ja sydämestäni niin kaikesta siitä, mitä hän on tehnyt. E, hän sai se hyvät uploadit, nousimme seisomaan, mutta se on varsin hyvin ansaittu, koska kaikkien näiden vuosien aikana hän on tehnyt kovasti töitä. Hän on ollut hyvin hienotunteinen, mutta aina läsnä, luotettava, tehnyt erittäin hyvää työtä hänen ansiostaan yhteistyö on sujunut erittäin sujuvasti ja joustavasti ja hänen ansiostaan me edustajat olemme aina voineet luottaa hyvin vahvaan, hyvin toimivaan vahvaan sihteeristöön. Kiitän tässä nyt paljon ja hyvää jatkoa tulevalle elämälle ja paljon menestystä uusissa toiminnassanne Luxemburgissa. Ja, vielen dank. Kiitoksia paljon. Uskon, että UT. Me kaikki tiedämme, mitä sinä olet tehnyt ja tunnemme sinun erinomaisen työsi, jota olet tehnyt. Varsinkin silloin, kun itse uusi koordinaattori, pystyn hyötymään sinun avustasi. Ilman sinua en olisi pystynyt tekemään työtäni. Ja kokemukseesi pystyin aina luottamaan ja tämä oli minulle suuri apu ennen kuin ryhdymme tässä kaikki pitämään kovin pitkiä puheita, niin Mathieuhan sanoi, että sinähän sitten joskus käymään Brysselissä, mutta tule ihmeessä käymään myöskin Luxemburgissa, koska sehän on siinä matkan varrella. Tule ihmeessä minun luoni kylään. Ja Ute, um, ehm, de Engelsen die hebben een uh, heel mooi woord in hun vocabulaire. Kiitos. Ute, minulla on myös eh, kauniita hyviä sanoja sanastossa. Meillä minulla on yksi sana, joka on erittäin kaunis, civil servant, virkamies, mutta englanninkielisessä versiossa tulee sana palvelu esiin. Ja todellakin te olette, aina olet henkilö, joka on aina palvelut erinomaisesti edustajia, valiokuntaa. Ja te olette eh, kultaisin kirjaimin kunnioittanut civil servant termin henkeä. Te olette aina olleet läsnä, täsmällinen, luotettava, erittäin viehättävä, ystävällinen. Minulle te olette <clears throat> ollut eh, yhteyshenkilö, yhteistyöhenkilö, joka on malli, esimerkki parlamentin toiminnasta. Kiitos. Minäkin haluaisin vihreiden nimissä kiittää sinua tekemästäsi työstä. osoitukset äsken osoittivat, että puolueen rajat ylittävästi me olemme arvostaneet sinun tekemäsi työtä. Minulle oli aina suuri ilo ja kunnia tavata myöskin aamiaisen merkissä, koska oli hienoa puhua omaa kotikieltään sinun kanssasi. Me olimme hyvin läheisiä tällä tavalla, mutta toteaisin vielä, että Uute, sinä olet ahkeruuden perikuva ja luotettavuuden perikuva ja aina olit valmis vastaamaan avoimesti ihmisten kysymyksiin. Tämä oli todellakin hienoa. Ja raskain sydämin nyt toivotamme sinulle kaikkea onnea ja menestystä tulevassa tehtävässäsi. Olisi ollut paljon hienompaa, mikäli olisit jäänyt tänne meidän kanssamme. Thank you very much. I noticed one of the great differences kun Rova Karstens lähtee virkamieheksi, niin kaikki nousevat seisomaan ja osoittavat suosiota, niin sitten kun minä lähden, niin kaikki ihmiset sanovat, että luojan kiitos, hyvä kun lähti. Ja kukaan ei liikahda persuksiltaan yhtään mihinkään. Tästä minä olen ihan varma. Ihan varma. Sanoo puheenjohtaja. Okay. So, now I can say for the... Nyt minä voin sanoa viimeistä kertaa Voisitteko nyt tarkistaa äänestyskortinne? Rova Karstens voi tulla tarkistamaan, ja todennäköisesti tämän viimeistä kertaa tulee sanomaan minulle, että kansanpuolella on taas yksi äänestäjä liikaa. No, tehdään kuitenkin koneään, koeäänestys nyt ja tarkistetaan, että kone toimivat. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Tämähän on aivan suorastaan onnenpäivä. Kansanpuolella ei olekaan yhtä ylimääräistä. Kerrankin kansanpuolen ryhdistäytyi uuten mieliksi. Ja sosialisteillakin oli oikea määrä äänestäjiä. Kaikkihan käyttäytyvät hienosti. Kiitoksia tästä. Tämä meni hienosti. Sitten neuvoston päätös, joka liittyy lentoliikenteeseen sitten näkökohtia koskevan sopimuksen Indonesian kanssa. Tämä on puheenjohtajan tekemä mietintö. Yksi äänestys, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 39 puolesta ei vasta ääniä. Yksimielisesti hyväksytty. Kiitoksia paljon tästä. Hyvä alku. Next is um, The report from Mrs. Sitten rouva Savisaaren mietintö, lausunto. Tarkistus 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 raukeaa. neljä raukeaa, seuraavaksi 56, 57, ne ovat identtisiä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan 56 ja 57. Äänestys alkaa. 56-57, koska 54 raukesi, koska 55 hyväksyttiin. Eli nyt 4a-artikla. 56, 57, 58, siis 56, 57, 58 yhdessä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy ja hyväksytty. 63 puolesta. Aloitetaanpa uudelleen EPPstä hieman sekaannusta. 63 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tiedän, että joulu on tulossa, mutta keskittykää 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 62 raukeaa, koska 60 hyväksyttiin. Seuraavaksi 73 Vandaalen puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 Siile puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 65 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 8 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 68 ja 69 vastaavia keskenä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 67, 70 ja 71 identtisiä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72 on vedetty pois. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Tarkistus 74. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Seuraavaksi 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty 80, 82 raukeavat, koska hyväksyimme tarkistuksen 9. Seuraava on siis 79 ja kohta kohdalta niin koska tarkistus 9 hyväksyttiin, äänestämme ainoastaan tästä on the basis of holistic, eli ei kohta kohdalta äänestystä. Kaikki yhdessä puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 84. 84 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus 84. Äänestys alkaa. Nyt SDllä on yksi liikaa. Herra Said vähän tässä lähti raiteiltaan. No niin, sitten äänestys on päättynyt ja se on hyväksytty. 85-86 identtisiä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 87-88 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 87 ja 88. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? SNDllä yksi liikaa. Kadrai. No, we have one man. Kuten tiedätte, niin meillähän on nyt yksi jäsen täällä enemmän kuin aikaisemmin. Onko tämä otettu huomioon? Meitä pitäisi olla 12. 11, 12, yeah, 12 S&D. 12 SNDtä. Eli näitä koneita ei ole päivitetty. Hyväksymme siis tämän. Ovatko nyt kaikki äänestäneet? Me kaikki teemme tämän jatkossa, <laughs> jos koneita tässä nyt vastustaan. Äänestys on päättynyt ja se on hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 raukeaa 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 92. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt ja selvästi hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 95 puolesta vastaan tyhjää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 tyhjää. Tarkistetaan 104. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 106 Vandaalenilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 108 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 111. Mukana suullinen tarkistus vihreiltä. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Jos ei, niin äänestämme tämän suullisen tarkistuksen puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissitarkistus E puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Sitten tarkistus 15. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tarkistus 1. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 25 6 A puolesta vastaan tyhjää, hylätty 26 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 29.30 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten kompromissi B. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä puolesta. Ö, siis äänestys alkaa, tarkistus 32. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Äänestetäänpä Tarkistus 34 raukeaa, jos kompromissi C hyväksytään, joten tarkista, ensin tarkistus 5, sitten kompromissi C ja sitten 34, jos on tarpeen. Eli tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt sitten kompromissitarkistus C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, joten ei äänestetä tarkistuksesta 34. Kompromissi D seuraavaksi puolesta. Tämä on kohta kohdalta äänestys, anteeksi. Ensimmäinen osa, excluding the word, pois sana deploy European funds such as Marco Polo. Ja toinen osa muus. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 raukeaa. 39 tikaulta. Et edelleen elossa siis tämä tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 41 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 44 Taylorilta puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 45 puolesta. Se raukeaakin, koska 20 hyväksyttiin. Eli seuraavaksi menemme tarkistukseen 48 Siilen puole, puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 Fosterilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 39 puolesta, kaksi vastaan, ei tyhjiä ääniä. Hyväksytty. Onnittelut Rouva Savisaarelle. Before we go on to the next... Nyt vaihdetaan täällä paikkoja. Ja seuraava aihe on keskustelu EIPn pääjohtajan kanssa. So we have Mr. Crayon. Täällä on herra Crayon Hi. Good morning, sir. morning. Thank you very much. Oh, please. Good morning. Good morning. Please. And sorry for the absence of No, that's okay. Could, really couldn't make it. Yeah. Pyydän anteeksi, että Filip ei päässyt paikalle. No ei se mitään, sanoo puheenjohtaja. okay, Hyvät kollegat, nyt Siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla, eikä keskustelu Euroopan investointipankin kanssa. Dominique de Créancourt, yksi EIPn johtajista, on paikalla. Hän vastaa lainanantopolitiikasta. Pääjohtaja Meistatin piti olla paikalla, mutta Luxemburgissa onkin meneillään suuri allekirjoitusseremonia, joten Herra Meistat ei päässyt paikalle, hän pyytää tätä kovasti anteeksi, mutta lähetti erittäin pätevän sijaisen herra Krejan Kuhin meille kertomaan Euroopan investointipankin roolista ja siitä, miten EIP voi auttaa meitä rakentamaan näitä hienoja infrastruktuureja, joita haluamme saada aikaan Euroopassa, mutta mikä työ on kovin hankalaa. Herra de teillä on nyt tilaisuus puhua ja teidän äänenne kuuluu kaikkialle maailmassa, mukaan luettuna ulkoavaruuteen, internetin välityksellä. Moni varmaan toivottaisi minutkin mielellään ulkoavaruuteen, mutta joka tapauksessa nyt saatte puheenvuoron. Olkaa hyvä. Mr. Chairman. Kiitoksia paljon puheenjohtaja jälleen kerran. Toteasin, että pääjohtaja meistä pyytää kovasti anteeksi sitä, että ei päässyt tänään paikalle. Uskoakseni, vaatavasti lähtökohtaa on tänään sama kuin kaikissa muissakin asioissa. Taustalla riehuu kriisi. Kriisi on johtanut siihen, että julkiset varat ovat kutistuneet, olipa sitten kyse kansallisista tai eurooppalaisista varoista. Ja samanaikaisesti pankkien luotonanto on muuttunut vaikeammaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että valitettavaa kyllä ensimmäisenä hankaloituvat investoinnit riskien vuoksi. Investointeja kuitenkin tarvitaan pitkällä aikavälillä vielä pidemmällä aikavälillä kasvun ja työllisyyden ja työpaikkojen säilyttämiseksi, joten tässä suhteessa tilanne on riskaapeli. Investointiinfrastruktuurit ovat merkittävässä asemassa, varsinkin liikennealalla. Liikenteen alalla investoinnit ovat elintärkeitä. Kysymys siis kuuluu, miten pidetään yllä tehokasta ja kestävää liikkuvuusinfrastruktuuria infrastruktuuria ja palveluita pidemmällä aikavälillä. Meillä on puitepolitiikkaa, joka on käytössä. Komission valkoinen kirja, joka annettiin aiemmin tänä vuonna, käsittää EIPn hiljattain ajantaisaistetun liikennepolitiikan, joka on perua laajalta kyselykierrokselta, jossa oli mukana myöskin Euroopan parlamentti. Lisäksi on pohdittu uusia TNT prioriteetteja. Me katsomme, että tässä tilanteessa on monia menestystekijöitäkin mukana ja monia hyvin, hyvin tärkeitä asioita meidän kannaltamme. Esimerkiksi oikeiden hankkeiden valinta on äärimmäisen tärkeä, hyvien hankkeiden valinta. Kyse ei mistä tahansa hankkeista. Tämä on äärimmäisen tärkeä ja tulemme katsomaan, missä määrin Euroopan investointipankki voi auttaa näissä asiasta. Toinen seikka, joka ei ole niinkään EIPn e tehtävä, vaan teidän tehtävänne, poliittinen sään, sääntelytyö ja lainsäädäntötyö eri maissa liikenneinfrastruktuurien alalla. Ja kolmas seikka, palatakseni siihen, mitä me voimme auttaa teitä. Reberakka tulee myöhemmin puhumaan tästä enemmän. Kuinka hankkeet valmistellaan kunnolla sekä teknisesti että muutoin. Me voimme tässäkin auttaa. Lopuksi havaitsette, että tämä asia on vasta neljäntenä. Nyt mainitsisin hyvät rahoitusolosuhteet. Voin esitellä teille kolme asiaa hyvin lyhyesti. Ensinnäkin se, mitä IPn toistaiseksi on tehnyt liikennealalla. Toiseksi, mitä tarvitaan jatkossa. Ja kolmanneksi, kerran hieman siitä, miten asianmukaista rahoitusta voi löytyä mitä sitten EIP on tehnyt viimeisten viiden vuoden aikana vuodesta 2006 vuoteen 2010? EU on antanut 70, 70 miljardin euron verran lainoja liikennealaa varten. 14 miljardia per vuosi. Tästä 8 miljardia on omistettu TEN-T, eli TEN-T, TEN liikennehankkeille, eli noin 15 prosenttia on annettu liikennehankkeille joten voitte havaita, että Euroopan investointipankin on melkoisen keskeinen tällä saralla. Mitä me sitten tarjoamme? Me tarjoamme suopeat olosuhteet lainan hinnan osalta. EIP ei pyri, pyri saamaan mitään voittoa, siksi se on aivan ainutlaatuinen pankki, vaan se pyrkii toteuttamaan EU-politiikkaa ja tavoitteita pidemmällä aikavälillä. Liikenneinfrastruktuurin osalta on tärkeää käyttää tällaisia sekainstrumentteja, joissa on sekä tukia että lainoja kyseessä, näiden yhdistelmä. Näin me olemme toimineet viime vuosien aikana. Ja me aiomme jatkaa tätä samaa rataa. Mitä sitten tarvitaan jatkossa? Komission liikennealaa koskeva valkoinen kirja on mainittu joitakin merkittäviä lukuja. Puolitoista triljoonaa Eli 1500 miljardia investointeja tarvitaan liikennealalla seuraavien 20 vuoden aikana. Tästä 550 miljardia, 550 niin miljardia TEN liikennehankkeita varten vuoteen 2020 mennessä. Nämä ovat valtavan suuria lukuja. Kuitenkin mikäli verrataan tilannetta sen osalta, mitä on tehty viime vuosina, voidaan havaita, että ei tämä niin suuren suuri muutos ole, koska esimerkiksi Keski- ja Itä-Euroopan maissa – jo noin 2 prosenttia PKTstä on omistettu näitä investointeja varten. Ja vanhoissa jäsenvaltioissa puolet tästä. Tämä osoittaa, kuinka paljon uusissa jäsenvaltioissa on vielä tekemisen varaa, jotta ne saavat kiinni vanhat jäsenvaltiot. Ja puolitoista triljoonaa on siis kyseessä. 75 miljardia vuodessa seuraavien 20 vuoden aikana. Tämä on oikeastaan vain puoli prosenttia bruttokansantuotteesta, joten voitte havaita, että tämä on käytännössä vähemmän kuin mitä aiemmin on tehty, mutta siitä huolimatta tämä on valtavan suuri haaste, kun otetaan huomioon talouskriisi, jossa nyt ollaan. Siirtyäkseni nyt siihen, mistä rahaa löytyy, miten päästään yli näistä ongelmista, jotka liittyvät julkisen talouden ongelmiin ja pankkien luotonannon vaikeuteen. Uskoakseni te olette kaikki kuulleet rahoitusvälineistä ja uudesta lähestymistavasta, kun pyritään käyttämään hyväksi Euroopan unionin talousarviota yhdessä pankkien ja EIPn antamien lainojen ja rahoitusvälineiden kanssa, jotta voitaisiin houkutella yksityisen sektorin rahoitusta. Sivulla numero kuusi, joka, jonka pitäisi oikeastaan olla sivu numero viisi, me pyrimme osoittamaan, että tietystikin edelleenkin tukia tarvitaan jatkossakin ja lainojakin tarvitaan jatkossa, tavanomaisia lainoja, mutta näiden kahden välillä olettaen nyt, että me puhumme pelkästään taloudellisesti valideista hankkeista, jotka ovat hyväksi koko yhteiskunnalle laajasti katsottuna, mikäli tuotto tai hyöty, jota sijoittaja voi saada, ei ole riittävän suuri. Silloin tarvitaan tukia. Ja mutta sitten, mikäli on hanke kyseessä, josta tulee voittoa, silloin käyttää tavanomaisia lainoja. Resursseja voidaan hankkia eri lähteistä, niitä voidaan sekoittaa sopivalla tavalla. Täten saadaan enemmän rahoitusta aikaan kuin mitä tavanomaisella luotonnolla voitaisiin saada aikaan, koska lainoilla on tällainen vipuvaikutus. Tulen tähän, tulen tähän palaamaan myöhemmin, kun puhun näistä hanke obligaatioista, hankkeen velkakirjoista. Kyse on seuraan sekä EUn unionin talousarviosta että EIPn lainoista. Näitä voidaan yhdistää eri tavoin ja siten saadaan enempi, enemmän hyötyä niistä. Kollegani Tom Barrett tulee puhumaan enemmän tästä aiheesta seuraavan puheenvuoronsa aikana tästä asiantuntijakeskuksen toiminnasta, PPPn toiminnasta – mutta sitten hankejoukko velkakirjalainat. Tämä on vain yksi esimerkki näistä rahoitusvälineistä, joita voidaan käyttää hyväksi. Näistä kannattaa ehkä hieman keskustella, jotta tiedetään, missä mennään. Ensinnäkin projektibondit. Ei, on, tämä on eri asia kuin eurobondit. Tämä on aivan eri juttu. Valitettavasti kyllä ihmiset sekoittavat nämä mielissään keskenään. Ei minä halua mitenkään Arja Kuumankaan arvoa, mutta nämä projektivelkakirjat ovat äh, yksityisen sektorin velkakirja, joukkovelkakirja, sektorin, joka näihin hankkeisiin ryhtyy. Seuraavasta kaavakuvasta, mikäli nyt näette, mitä siellä lukee, voitte havaita, miten tämä kaikki toimii. Vasemmalla ovat nämä erityisä hankkeet, esimerkiksi tienrakennushanke. Ja se, kun halutaan tätä rahoittaa, niin silloin tässä oikealla tarvitaan pääomaa hankkeen tueksi. Ja sitten voidaan myydä joukkovelkakirjoja, saada, jotta saadaan yksityissektorilta rahoitusta. Monellakaan näistä hankkeista ei ole sellaista luottoluokitusta, että ne voisivat houkutella valtavien, su, valtavan suuria määriä rahoitusta vakuutusyhtiöiltä tai muilta rahoituslaitoksilta, eläkerahastoilta ja muilta sijoittajilta. Joten tarvitaan jotenkin tällaista pönkitystä luotonannolle. E, mikäli joku ottaa hieman suuremman riskin, tämä on tässä keskellä tässä pylvässä, niin juuri EIP tämän tekee. Tällä tavalla voidaan nostaa yksityisten sijoittajien halua tulla mukaan. EIP toimii tässä Euroopan unionin rahoitusosuuden tukena kattaa tämän osuuden, jonka suhteen yksityinen sektori ei ole valmis ottamaan riskiä. Tämä nyt katosi johonkin yksi kaavakua, mutta mikäli tarkastellaan esimerkiksi neljän miljardin rahoitusosuutta, taikka 100 miljoonaa joukkovelkakirjoja ja sitten 4 miljardia Euroopan unionin talousarviosta, tai 100 miljardia kokonaissumma ja 4, 4 miljardin arvoinen Euroopan unionin rahoitusosuus ja sitten 20 miljoonaa EIPen kautta lainaa ja sitten voidaan kerätä 100 miljoonaa joukkovelkojen avulla, joten silloin saadaan tämä vipuvaikutus aikaan. Eli 4 miljoonaa unionin voi auttaa aikaansaamaan 100 miljoonan investoinnin. Hanke joukkovelkakirjat ovat vain yksi esimerkki tästä. Monia muitakin keinoja on saada rahoitusta, esimerkiksi tutkimus, rahoitusvälineitä ja muita on olemassa. Ja näitä välineitä voidaan käyttää liikennealan hankkeiden rahoittamiseksi. Ja LGTT rahoitusväline esimerkiksi on yksi, mitä voidaan käyttää liikennealan rahoituksessa. Rahoitus on joskus puutteellista tai rahoitusta on vaikea saada. Projektien valmistelu, suunnittelu on siksi erittäin tärkeää. Me komission kanssa yhdessä autamme hankkeiden valmistelussa. Kollegani kertoo tästä kohta enemmän. Täten voidaan voidaan auttaa valmistelutyössä ja prioriteettien asettamisessa ja hyvin hankkeiden valinnassa. valinnassa. Meillä on esimerkiksi Jaspers-väline, jota käytetään rakennerahastopuolella suurten hankkeiden tukemiseksi. Sitten on Jessica, joka auttaa kaupunkihankkeissa ja myöskin PPPn asiantuntemuskeskus on mukana tässä työssä, eli EPEC. Kuten aluksi totesin, Euroopan investointipankki uskoo, että investoinnit ovat kerta kaikkiaan tärkeitä kasvun ja kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja tulevaisuuden varmistamiseksi. Ja tämä pitää hyvin voimakkaasti paikkansa silloin, kun on kyse liikenneinfrastruktuureista. Kriisin edessä, kun budjettia leiketaan ja pankeista on vaikea saada lainaa, on kerta kaikkiaan pakko saada katalysaattoreita liikkeelle, jotta yksityiseltä sektorilta saadaan rahaa. Ja me olemme usein tällaisessa asemassa, että me katamme sellaiset alat, jo, alueet, joita ei muuten saataisi katettua. Euroopan unionin eri toimijat ovat mukana yhteistyössä. Ja nämä projektibondit ja projektijoukkovelkakirjat voivat auttaa täydentämään Euroopan unionin rahoitusta. Ja IPn vipuvaikutuksen avulla sitten rahoitusta löytyy muualtakin. Very. Kiitoksia todella paljon, herra de Criancourt. Äh, nyt voisin varmaan antaa saman tien puheenvuoron herra Barrettille ja sitten voimme käydä yleistä keskustelua. Jatkaa sitten tästä, mikäli sinne sopii. Herra Barrett oli aiemmin EIPn luoteis-Euroopan asianhoitaja. Tämä on erittäin tärkeä osa-alue tietystikin. Nyt äh, hän toimii asiantuntijana PPP-asiantuntijana. Joten nyt korvat hörössä haluamme kuunnella, mitä sanottava teillä on. Olkaa hyvä. It's a pleasure. Kiitos puheenjohtaja. On todella miellyttävää saada puhua tästä aiheesta teille tänä aamuna. Ehkä yritän tuoda esiin joitakin avainkohtia, jotta jotta saamme jonkinlaisen käsityksen tästä. Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus eli PPP on ihmisten mielestä asia, joka ei ole niin selkeä, selveä, selkeä kuin mitä sen pitäisi olla. Euroopan yhteisössä ja euro, laajemmissa eurooppalaisissa verkostoissa on ruvettu keskustelemaan PPPstä menettelyjen suhteen, mikä siis on julkisen sektorin ja yksityisen sektorin rooli tässä, mitkä ovat rajat julkisen sektorin vastuun ja yksityisen sektorin omistajuuden välillä. Mutta erityisesti se, mitä tässä on käsillämme, on hieno hallintoväline julkisen sektorin investoihin investointeja varten, jotta saadaan saavutettua julkisen sektorin tavoitteet. Jos sitten tarkastelemme sitä, mitä PPP-alalla on EU:ssa saavutettu, niin on todettava, että jo nyt investointeja, tällaisia investointeja on tehty hyvin paljon ja tehdään hyvin paljon puhutaan noin 30 miljardista vuosittain. Ja jos katsomme viimeisten viiden vuoden alalta tätä, niin luvut ovat puolet suurempia jopa. Tämä perustuu tietysti markkinoiden kysyntään, mutta kyse on myös välineestä, eh, joka edistää julkisen sektorin investointeja, jotta nämä alan tavoitteet saadaan toteutettua. Sitten jos katsomme, miten tämä jakautuu alueellisesti, alun perin PPP nähtiin sellaisena välineenä, joka oli kehitetty ja jonka oli kehittänyt yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset. Ja tästä nähdään, miten EU:ssa e on käytetty PPP, PP-kumppanuuksia. Vuonna 2010 erityisesti transaktioissa mitattuna tämä toiminta oli suurinta Espanjassa. Ja yhdistynyt kuningaskunta on rajoittanut tätä eniten, mutta nyt on suurista hankkeista siirrytty enemmän kohti pieniä terveydenhuollon ja koulutuksen hankkeita. Vuonna 2011 Ranskan markkinat tämän alan toiminnassa ovat suuremmat. Ja se on hyvä, koska terveydenhuoltoviranomaiset ovat sitä toivoneet ja tätä käytetään myöskin rautatiealalla. Kun katsomme sitä, mitä, miten PPP on hyödyttänyt ja miten ne sijoittuvat julkisten viranomaisten käyttämiin investointivälineisiin, niin ja jos tarkastelemme suurimpia talouksia EU:ssa, niin nähdään, että BKT:sta suurin osa. Esimerkiksi Saksan liittotasavallassa on melkein 2 prosenttia, kun taas osuus Portugalissa on jopa 14,9 prosenttia. Kansalliset viranomaiset ovat näin siis valinneet investointivälineensä, mutta lisäksi on todella suurta vaihtelua sen suhteen, miten PPPtä on hyödynnetty tavoitteiden saavuttamiseksi. Mainittakoon Espanja, Portugali, yhdistynyt kuningaskunta. Ja sitten taas jos puhutaan poliittisista tavoitteista, niin Saksa ja Puola on mainittava Muiden maiden vielä täytyy kehittää menetelmiä, jotta ne voisivat PPP-välinettä yhtä hyvin hyödyntää. Sitten taas jos katsotaan tätä alakohtaisesti, niin liikenneala on ollut aina se ala, jolla on eniten hyödynnetty julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia. Mutta nyt se on levinnyt hyvin paljon myöskin terveydenhuoltoalalle ja koulutusalalle ja jopa pienempiin hankkeisiin. Sitten peruskysymys, miksi näitä kumppanuuksia käytetään. Niitä on käytetty olennaisena, olennaisena keinona tuoda yksityisen puolen asiantuntijuutta ja ammattitietoa julkisen alan tavoitteiden saavuttamiseksi – ja me tiedämme, että tällaiset kumppanuudet ovat hyvin erityinen väline, jota voidaan käyttää tietyissä erityishankkeissa. On melko selvää, että samanaikaisesti ei kansallisella tasolla tai markkinoilla pystytä saavuttamaan asetettuja tavoitteita, joten edessämme on suuri haaste, miten tämän, miten saatavilla olevia rahoituslähteitä voitaisiin paremmin käyttää. Ja PPP juuri sopii tähän kategoriaan, koska tällöin voidaan hankkia rahoitusta muualta kuin kansalliselta, kansallisilta viranomaisilta tai yhteisöltä. Saadaan mukaan pääomamarkkinat ja pankkisektori. Ja tällä tavoin investoinnit voidaan ohjelmoida todella huolellisesti unionin toimielinten asettamien tavoitteiden mukaisesti. Kun siis puhumme yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuudesta strategisena rahoitusvälineenä, mikä on sen rooli ja miten varojen käyttö voidaan organisoida, on otettava esiin muutamia tärkeitä seikkoja. Ensinnäkin se, että PPPn pitäisi olla taseen ulkopuolella, kuten alun perin äh, päätettiin. On huomioitava Eurostatin julkaisemat tilastot ja julkiset alijäämät Sitten hyvin lyhyesti sanottakoon, että EIP on ollut tässä myöskin hyvin merkittävässä roolissa. Pankkien luotonanto on todella viime vuosina ylittänyt aikaisemman tason. Yleensä 15 prosenttia rahoituksesta on tullut tälle väli, tämän välineen yhteydessä Heipeltä. Krajankur puhuikin jo siitä, että rahoitusta tarvitaan, mutta se ei riitä varmistamaan, että kaikki poliittiset tavoitteet pannaan täytäntöön. Vaaditaan yleistä jär... maalaisjärkeä kyllä jäsenvaltioissa ymmärretään ja on ymmärretty, miten ohjelmia parhaiten voidaan hyödyntää, mutta todellisuudessa yhteistyön luominen, tiedon ja tietojen jakaminen yhteisön tasolla olemme onnistuneet todella merkittävästi parantamaan kansallisten viranomaisten mahdollisuuksia toteuttaa PPP-välinettä. Olemme toteuttaneet tämän niin, että olemme keskittyneet erityisesti eh, organisaatioiden valmiuksien eh, edistämiseen. Strategisten tavoitteiden ohjelmia on tuettu ja on myös keskitytty yksittäisiin hankkeisiin. Eli julkisen sektorin hyvien käytänteiden levittäminen on myöskin todella tärkeä osa tätä koko asiaa. Ja lopuksi haluan todeta, että Euroopan investointipankki tunnustaa, että kansallisten viranomaisten kanssa on tehtävä yhteistyötä, jotta niiden vahvuuksia voidaan edelleen parantaa, jotta suuret hankkeet saadaan täytäntöön pantua. Me teemme tämän sekä rahoituksen avulla että myöskin tarjoamalla neuvoa ja apua julkisen alan viranomaisille. Esimerkiksi voidaan mainita Jessica, hanke, joka käyttää rakennerahastoja, toimii kaupunki, tajama tai kaupunkialueilla. Sillä on tuettu muun muassa ympäristöhankkeita uusissa jäsenvaltioissa ja täällä on, tästä voidaan mainita lukuisia hyviä esimerkkejä riskejä ja monet jäsenet tässä valiokunnassa varmaankin voivat kertoa tai voisivat kertoa omista kokemuksistaan siitä, miten hyödyllisiä nämä hankkeet ovat olleet. Hyvä puheenjohtaja, varmaankin tämän perusteella voidaan avoimemmin keskustella näistä eri asioista. Kiitoksia, herra Barrett ja herra Pikrenkur. Grosch, Kramer, Kanchian ja Alcatraui haluavat esittää puheenvuoroja. Nämä puhujat toistaiseksi ovat listallani. Herra Grosch ensin, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin näistä esityksistä. Haluan nyt keskittyä pelkästään rahoitustekniikkaan, en niinkään näihin muihin välineisiin. Olen vakuuttunut siitä, että nämä ovat hyviä välineitä, jotka ovat hyödyllisiä myöskin, mutta mitä tähän ensimmäiseen alustukseen tulee? Kysyisin teiltä, missä määrin te, tai miten te arvioitte hankkeen taloudellisen elinkelpoisuuden tai toteutettavuuden? Ja mitä argumentteja te otatte huomioon sen osalta? Otatteko huomioon komission että hyväksyttekö komission tekemän ehdotuksen rahoitukseksi vai ette? Missä varsin tarvitsette hankkeita toiseksi? Kun maata valmistautua tällaisten, hank- tällaisten hankkeiden toteuttamiseen, niin yhtäältä tarvitaan ehkä mukautusta lainsäädäntöön julkisten tarjouskilpailujen osalta tai verotuslainsäädännön osalta ja sitten toisaalta yksityinen puoli, joka tulee mukaan, joutuu myöskin valmistautumaan ja tekemään valmistelutyötä. Onko tällainen mahdollisesti jopa esteenä hankkeiden toteuttamiselle? Entä sitten nämä hankejoukkovelkakirjat? Parlamentissa on käyty mielenkiintoista keskustelua rautatiealan tulevaisuudesta. Ja siinä yhteydessä keskusteltiin siitä, miten yksityisten yritysten tulot toteutuvat ja, ja sitten toisaalta on tämä infrastruktuurin haltija. Ja sitten halutaan luoda uusia infrastruktuureja. Onko teidän mielestäni ratkaisevaa tämä rahoituspuolen selvillä, se selvyysrahoituspuolen osalta – se, kun te teette päätöksiänne. Ja kun ylipäänsä keskustellaan riskeistä ja riskien saattamisesta mahdollisimman matalaksi, jotta yksityinen puoli kiinnostuisi hankkeesta. Mitä kaikkea te teette tämän varastamiseksi? Sitten tämä PPP-ohjelma ja jouk- projektin joukkovelkakirjata. Esityksessänne te lähditte siitä, että ne hankkeet, joista tulee voittoa tai tuottoa jatkossa. Että tällaiset hankkeet ovat aina mielenkiintoisia, kiehtovia hankkeita, kiehtovan, kiehtovampia kuin sellaiset, joista ei ole sitten tulossa jatkossa voittoa tai hyötyä. Joidenkin palveluiden suhteen tulee olemaan silloin hyvinkin vaikeaa saada rahoitusta, mikäli tällä periaatteella toimitaan, että aina voittoa tavoitellaan. Eikö silloin joidenkin hankkeiden rahoittaminen kovin vaikeaa? Kiitos Mathieu. Toivon, että kaikki puhutte korkeintaan kolme minuuttia, koska puhujalista vain pitenee. Alka Traui seuraavana SND-ryhmän nimissä. Kolme minuuttia vain, mikäli pystytte puhumaan niin lyhyesti. Kiitos. Ensinnäkin näistä joukkovel- hankejoukkovelkakirjoista, jos ymmärsin oikein. Se Tarkoituksena on parantaa näiden <clears throat> luottoluokituslaitosten tasoa. Komissiohan oli sanonut, että tällä tavalla voidaan saada yksityiset sijoittajat kiinnostumaan hankkeesta. Mutta tässä voikin vain nyt pohtia, mikä on tämän järjestelmän uskottavuus, koska jo Joissakin maissa on jo huomattavia vaihteluita, kun on kyse näistä luottoluokituksista. Eikö tässä vaan vaikeuteta tämän näiden hankejoukkavelkakirjojen toteuttamista? Eikö olisi, onko tässä vielä muitakin riskejä? Eivätkö viranomaiset tule sitten vähentämään rakenteellista rahoitusta? Jos ajatellaan esimerkiksi rautatietä, rautatieverkkoa, hän tulevat tukeutumaan uudistaviin rahoitussysteemeihin, kuten esimerkiksi hankejoukkavelkakirjoihin. Mutta raha, joka ei enää mene investointeihin suoraan, niin se pitäisi sitten saada, se investoidaan näiden operaattoreiden, toimijoiden sektorille, mutta pitäähän tässä jonkun kuitenkin maksaa loppulasku, eli raha vain siirtyy taskusta toiseen vähän monimutkainen kysymys. Toivottavasti ymmärsitte minut. Sitten tämä... Misschien hebt u daar een andere mening over. Dat in de meeste gevallen de risico... En tiedä, oletteko samaa mieltä kanssani, mutta riskithän kaatuvat tässä julkisten viranomaisten, julkisten osapuolten niskaan ja y, niskaan ja yksityinen sektori vaan kerää voiton itselleen. Miten te tämän argumentin argumentoinnin puolustatte. Tässähän on kyse vaihtoehdoista, ei investoida lainkaan tai sitten investoidaan vähän korkeammalla laskulla veronmaksajalle tai käyttäjälle. Mutta onko tästä tehty mitään äh, arviointia, tutkimusta, miten voidaan rahoittaa sataprosenttisesti julkisesti, mitä se tuottaa ja sitten jos on kyse tästä PPS-rakentamisesta, miten, miten kulut tulevat jakautumaan. Mm-hmm. Eli miten julkinen ja yksityinen puoli toimii yhteistyössä. Onko tästä tehty mitään vertailevaa tutkimusta? Onko mitään johtopäätöksiä tarjottavana? Meissner, kolme minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia. En minä tarvitse niin paljon aikaa, koska moni kysymys tuli jo esitetyksi. Minulla on konkreettinen kysymys herran Vikreen kurille pilottihankkeesta. Matthew Grosh esitti tähän liittyvän kysymyksen esimerkiksi hankkeiden koosta ja sellaisista hankkeista, jotka eivät muuten tulisi rahoitetuksi. Mutta milloin pilottihankkeet saada liikkeelle? Vuonna 2013 niitä pyritään saamaan ja aikaan. Nyt pitäisi konkreettisesti olla jonkinlainen näkemys siitä, milloin ja mitä. Entä sitten tuen suuruus? Komissaari Olli Rehn on sanonut, että 230 miljoonaa vuoteen 2013 mennessä voitaisiin ottaa käyttöön, ja tämä sitten pystyisi tuomaan mukana kolme miljardia rahaa yhteensä. Eikä Euroopan, eurooppalaista rahaa ja sitten EIPen osa ja sitten se, mitä tuli yksityistä markkinoilta. Tällaisista luvuista Reen puhui. Onko tämä nyt todettavissa vai onko, tuleeko jossakin raja vastaan niin, että ei voida enää tehdä enempää? Tämä rahoitusmallihan kuulostaa hyvinkin houkuttelevalta. Sitten herra Bärtille kysymys. Minua hämmästytti se, että tämä PPPn osuus, yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyöhankkeiden osuus, on tämä, minkä te mainitsitte. Mistä johtuu, että tämä luku on niin pieni? Vai onko siellä niin paljon julkista rahaa, että ei tarvita edes yksityistä puolta mukaan? Sitä ei tarvitse sitä yksityistä puolta, ei tarvitse niinkään paljon houkutella. Mutta tietystikin voitaisiin myöskin palkita yksityissektoria sen osallistamisesta. Kiitos, Rova Foster. Uh, thank you, Chairman, and thank... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos vieraillemme hyvin kattavista ja monimutkaisistakin esittelyistä ja näistä tiedoista. Haluaisin ottaa esille muutaman asian. Ensinnäkin puhumme tästä miljardin suuruisista lainoista. Tässä täytyy todellakin olla hyvää valvontaa, kun veronmaksajien rahoja käytetään, mutta Miten käsittelette tätä asiaa EIPssä, kun otetaan huomioon, että luotto on myönnetty ja velkakirjat luovutettu, niin miten varmistatte sen, että kaikki tehdään sopimusten mukaan ja kaikki menee oikeutetuille vastaanottajille? Miten EIP tämän varmistaa? Sitten päätökset siitä, mitä aiotte rahoittaa. Varmaankin joskus on poliittinen panos pelissä, kun halutaan jotakin rahoittaa. Eli miten tämä sitten toimii? Jos minä esimerkiksi, no en minä henkilökohtaisesti, mutta jos nyt haluaisin saada lainan EIPstä eikä sit luottohakemustani hyväksyttyisi, niin onko jonkinlainen mekanismi tätä varten? Minkälaista työtä sisäpuolella tehdään? On hyvin mielenkiintoisia hankkeita, joita EU:ssa eri puolilla toteutetaan ja on myöskin hankkeita, jotka eivät ole niin erinomaisia ja veronmaksajien rahoja on todella, todellakin heitetty hukkaan ensimmäisellä vaalikaudella tämän jo näin. Ja sitten vielä yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksista, PPPistä. Tällaiset teknologia-aloitteet, parlamentti on kolmea hanketta esimerkiksi tukenut ilmailualalla ja niin edelleen. Miten tällaiset jetit Tiedit, kun tämä alu, alussa toteutetaan, hyvin paljon tulee rahaa myöskin teollisuudesta investointeja varten. Olisin kiinnostunut kuulemaan tästä. Kiitos. Ja Viimeisenä Kramer. Saksassa tässä toiminta on suhteellisen vähän. Tämä johtuu siitä, että siellä on tehty vääriä laskelmia tietystikin PPP-hankkeilla on ollut valtavan suuri hank- merkitys ollut Saksassa. Siellä on ollut valtavan suuria hankkeita, mutta mikäli rahaa saa takaisin vasta 10 ja 20 vuoden kuluttua, silloin monia työpaikkoja menetetään. Joten täytyy muistaa, että kun päätöksiä tehdään, täytyy ottaa talouden realiteetit huomioon. Täällä viitattiin yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuteen. Mutta mikäli kyse on huonosta hankkeesta, silloin ei tällaista julkisen ja yksityisen sektorin kumpitus saada aikaan. Mutta mikäli on hyvä hanke kyseessä, niin silloin se saadaan rahoitettua muutenkin. En usko, että Euroopassa on liian vähän rahaa, vaan pikemminkin täällä tehdään vääriä poliittisia päätöksiä. Eli se Brennerin tunnelin tai Turinon liikennehankkeen suhteen ei koskaan tällaista saataisi aikaan mikäli 200 vuoden kuluttua vasta mitään tuottoisesta näkee. Mutta Berliin ja Breslan välinen hanke, se on aivan erityyppinen. Jossakin teitä voidaan pohtia 50 kilometrin pätkä ei ole kallis, mutta siihenkin tarvitaan yksityistä rahaa. Joskus kestää puoli vuotta, taikka vuosien työ kestää, vuosien työ siihen, että voidaan lyhentää jonkin reitin kestoa puolella tunnilla. Ja joskus äh, hankkeet kestävät 30-40 vuotta ja sitten joutuu maksamaan tämän kaiken loppujen lopuksi. Havaitaan, että hanke ei kannattanutkaan. Ja mikäli hanke on hyvä, yksityistä rahaa ei ylipäänsä tarvita. Yksityistä rahaa tarvitaan silloin, kun ei muuten saada hanketta rahoitettua tai katsotaan, että siihen ei ole varaa. Entä sitten sopimukset? Saksassa on pyritty lake, lake, rakentamaan moottoriteitä. Ja sitten tämä hanke on kestänyt 20 vuotta ja 20 vuoden kuluttua joudutaan tekemään uudelleen investointeja. Ja sitten saattaa, että hoito- tai korjaustyöt maksavat saman verran kuin alun perin tie maksoi. Joten kuka ottaa kaikki laskelmat, tällaiset laskelmat huomioon ja kaikki kokemukset, jotka Saksasta on saatu, ovat johtaneet siihen, että marginaali siellä on niin pieni. Ja on olemassa yksi hanke, esimerkkihanke, iso britannian kanava tunneli, kanalin alitse kulkeva tunneli. Se rakennettiin ilman valtiollista rahaa. Ja tämä, oli, tämä oli yksityinen katastrofi, tämä koko hanke. Sitä ei koskaan olisi pitänyt rahoittaa tällä tavalla. Näin käy, mikäli toimitaan tavalla, jolla tuolloin toimittiin. Silloin jo, joskus velat ja ongelmat pyritään kasaamaan yksityisen sektorin niskoille. Ja kun on kyse esimerkiksi lentokentistä, silloin valtiot voivat hoitaa tämän rahoituspuolen ja sitten saada myöskin tästä hyödyn. And could you want to start first? Haluatko nyt äh, EIPn asiantuntija, että äh, puhua? Herra de ensin ja sitten herra Barrett. Um, <clears throat> and thank you very much for all these um, uh, excellent Kiitos puheenjohtaja ja kiitos kaikille näistä erinomaisista kysymyksistä sekä valiokunnan osoittamasta kiinnostuksesta. Se tyydyttää meitä suuresti. Monet teistä puhuivat valintamenettelystä, miten hankkeet määritetään ja valitaan. Haluaisin todeta tähän liittyen, että ensinnäkin hankkeita ei valita poliittisin perustein. Hankkeet valitaan tietyn politiikan mukaisesti, jos ymmärrätte, mitä tällä erolla tarkoitan. No, tämä on hyvin tärkeää. Meidän tehtävämme on tukea EUn politiikkaa ja politiikkaa on määritelty useissa asiakirjoissa, joihin viittasin, mutta Euroopan investointipankki pankissa on töissä noin 280 talousalan asiantuntijaa, insinööriä ja muuta. Monissa pankeissa ei ole näin paljon tällaisia asiantuntijoita käytössään. Ja Euroopan investointipankeilla on esimerkiksi liikennealan insinöörejä tai asiantuntijoita, ja kunkin hankkeen yhteydessä nämä asiantuntijat arvioivat hankkeen ja mikä on sen taloudellinen arvo yleisesti. Asiantuntijat myöskin määrittävät ja arvioivat teknisiä seikkoja, tehdäänkö kaikki parhaiden käytänteiden mukaisesti, ja lisäksi katsotaan saatavuutta, jos hankkeeseen liittyy lainoja. Katsotaan yhteiskunnalliset vaikutukset. Joten me tutkimme nämä asiat, eikä kukaan muu. Ja kun me tämän teemme, niin jokaisen tapaukseen tuomme lisäarvoa oman kokemuksemme perusteella joita meillä siis on eri aloilta. Eli poliitikot asettavat tietyt tavoitteet ja kaikki muut seikat määritämme itse, jotta varmistamme hankkeiden järkevyyden ja yhdenmukaisuuden politiikan kanssa. Luonnollisesti kun on vähemmän kuin 2000 ihmistä, jotka toimivat pääasiassa Luxemburgissa, ei voi joka ikistä ihan pientä hanketta täysin tarkistaa ja siksi pyritään antamaan pienimmät hankkeet välittäjien käsiin. Me tutkimme suoraan näitä suurempia hankkeita, esimerkiksi 50 miljoonan euron hankkeita. Täällä puhuttiin, tai Rova Messner kysyi myöskin jouk- näistä hankejoukkovelkakirjoista ja niihin liittyvistä pilottihankkeista. Seuraavan rahoituskehyksen vuodesta 2014 eteenpäin aikana tähän, tämä on tarkoitus ottaa täysimääräisesti käyttöön. On pilottihankkeita tähän liittyen ja teidän täytyy näistä asioista keskustella vielä Erityisesti tämä koskee liikennealaa ja jonkin verran myöskin energiaa ja televiestintäalaa. Teillä on neljä miljardia tarkoitus tähän asettaa ja se todella koskee tätä pilottiajan jaksoa. Ja mitä nopeammin sen hyväksytte, sitä parempi, koska muutenhan tämä ajanjakso lyhenee entisestään. Sitten herra Crossilta tuli kysymys siitä, miksi käytetään lainoja ja apurahoja ja miksi ne sekoitetaan keskenään. Ehkä Olivia voisit sieltä dian hakea vielä uudelleen. Dia numero seitsemän. Menin ehkä kyseisen dian liian nopeasti läpi. Voimme lähestyä tätä kysymystä esimerkiksi näin. Jos nyt pidetään itsestäänselvyytenä, että hanke on hyvä ja se on hyväksytty ja se voi tuottaa paljon rahoituksellisesti tai sitten hyvin vähän, eli puhutaan korkeasta tai matalasta riskistä. Jos tuotto on pientä, mutta riski on matala, niin eihän silloin koko laitoksen tarvitse tähän puuttua. Markkinat huolehtii, että asiat toimivat. Mutta jos raha rahallinen tuotto on negatiivinen tai hyvin pieni ja riskit suuria, niin tällöin hän täytyy ottaa käyttöön myöskin apurahat. Tähän kategoriaan kuuluvat usein rajat ylittävät hankkeet. Ja tällaisissa tapauksissa yksityiset investoijat eivät halua lähteä mukaan ja tarvitaan apurahoja ja tukea. Eli miten yhdistetään tämä, kun on korkea riskiä, pieni rahallinen tuotto. EIP antaa lainaa tätä hanketta varten, tukee sitä ja sillä tavalla saadaan sitten myöhemmin houkuteltua mukaan myöskin yksityisiä sijoittajia. Rova Fosterille haluaisin sanoa, että ei voida liikaa korostaa sitä, että Euroopan investointipankki ei käsittele veronmaksajien rahaa. Antamamme lainat tulevat sitä kautta, että lainaamme rahoitusmarkkinoilta. Sieltä rahat siis tulevat ja tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kiinnittäisimme jotenkin vähemmän huomioita siihen, miten rahat käytetään kentällä. Yleensä kun rahaa lainataan, niin on myöskin etuna se, että rahat maksetaan joskus takaisin ja siksi me seuraamme teknisesti hankkeiden täytäntöönpanoa, mutta myöskin arvioimme valmiudet maksaa lainat takaisin. Ja me olemme tästä hyvin ylpeitä ja itse asiassa uskomme, että tämä on tämän rahoitusvälineen lisäarvo verrattuna apui, tuki, tukiin, apurahoihin. Kun annetaan laina, niin lainanottajan täytyy olla avoin ja antaa luot- lainan antajalle kaikki mahdolliset tiedot. Eli me tuomme tähän luotonantoon tietynlaista kurinalaisuutta. Ja meillä on tietynlainen muutoksenhakumekanismi myöskin, ja saatte verkkosivuiltamme lisää tietoa siitä, miten voi hakea muutosta EIPn eh, e päätöksiin. Sitten tämä luottoluokitus, se on hyvin, tai luokitus on erityisesti tällä hetkellä hyvin arkaluonteinen asia. Mehän tiedämme, miten kaikki eh, maa, maiden maakohtaiset luottoluokitukset vaikuttavat euroalueella tällä hetkellä. Ensinnäkin toimimme luottoluokitusten kanssa, mutta se, että miten tulkitaan eh, tietyille hankkeille tai yrityksille annettuja luottoluokituksia. Meidän täytyy jollain tavalla eh, antaa luotoille sellaista voimaa, että se tukee hankkeita ja meidän täytyy huomioida tässä myöskin demokraattiset periaatteet. Tämä ei ole ehkä hyvä järjestelmä, mutta parempaakaan ei ole tällä hetkellä tarjolla, jos esimerkiksi käytetään hankejoukkolainoja, hankejoukkovelkakirjoja. Ja nyt kollegani tässä voi kertoa PPP-asioista enemmän. No en tästä luottoluokitusjärjestelmästä ole varma demokratian kannalta herra joka tapauksessa. Kiitoksia puheenjohtaja. Kenties voin käydä kysymyksiä, että lävitse siinä järjestyksessä, missä ne esitettiin. Herra Grosch kysyi, pitääkö tehdä mukautuksia, kun otetaan huomioon nämä, val- nämä julkiset hankintamenettelyt, niitä koskevat säännöt. Me käymme jatkuvasti neuvonpitoa kansallisen tason toimijoiden kanssa ja kaikki muidenkin kanssa kilpailukykyyn tai kilpailuun liittyvä vuoropuhelu on ollut järkevää kehityskulkua. Toisaalta mikäli me kuuntelemme sitä, mitä itse ala ja yksityinen sektori sanovat, sieltä puolelta kuuluu äänenpainojen mukaan ei tarvita yhtä yhtenäistä eurooppalaista PPP-lainsäädäntöä siitä yksinkertaisesta syystä, että järjestelmä toimii. Se ei välttämättä ole täydellinen, mutta se toimii. Erot jäsenvaltioiden välillä, kun on kyse käytännöistä ja myöskin markkinoiden kypsyydestä, ovat melkoisen suuria. Tämä mahdollistaa dynaamisen kehityksen sen sijaan, että pitäisi mennä yhteen yhtenäiseen ratkaisuun. Mikäli tarkastellaan, niin kuin aiemmin pyrin tarkastelemaan PPPn kehittämistä esimerkiksi Yhdistyneen kuningaskunnan Espanjan nyt, nyt sitten Saksan markkinoilla on voitu havaita, että siellä on mukauduttu eri malleihin. Kullakin markkina-alueella on ollut kyky oppia toisilta ja kukin markkina-alue on hyötynyt myönteisistä esimerkkeistä. Muilla markkinoilla ja myöskin epäonnistumisista on opittu, joten tämä on ollut hyvinkin evoluutiivista kehitystä. Kehitys on kehittynyt. Mikäli tarkastellaan kysymystä laajemmin ja sitä, mikä vaikutus julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudella on ollut, niin kuin Elkan Raui totesi, ja kun tarkastellaan kokonaisinvestointitasoa, on havaittu, että institutionaaliset sijoittajat ovat osoittaneet tämän toiminnan järkevyyden. Rahoituksen läsnä olla taikka saatavuus yhdellä markkina-alueella ei vie houkuttelevuutta muilta alueilta. Tässä vaiheessa meillä ei ole mitään helppoa mahdollisuutta saada riittävää rahoitusta. Joten mitä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden on saatu aikaan? Täällä on saatu lisää rahaa pöydälle ehdolla, joista on neuvoteltu kansallisella tasolla ja tapauskohtaisesti. Kenties vielä tarvittaisiin syvällisempääkin keskustelua teidän huolestanne, joka liittyy siihen, että PPP tarkoittaa sitä, että yksityinen sektori joutuu kantamaan kaikki riskit. Suoraan sanottuna, mikäli näin olisi, olisi hyvin vaikea ymmärtää, miksi yksikään kansallinen viranomainen tai tilintarkastustuomioistuin, jotka kaikki ovat äh, tarkalleen seurannut tilannetta, olisi alun perinkään hyväksynyt tämän tyyppisiä rakenteita. Ehkä PPP-järjestelmän yksi vähemmän tunnettu etu on se, että tilintarkastustuomioistuimet ovat hyvin tarkalleen syynäneet kaiken materiaalin, joten meidän nähdäksemme kyse on näyttöön perustuvista tuloksista, jotka ovat osoittaneet, että kustannukset ja ajoitus ja riskien jakautuminen eri osapuolten välillä ovat kohdallaan. Herra Kramer viittasi joihinkin esimerkkitapauksiin. Esimerkiksi kanalin tunnelin. Ihmiset luulivat, että tämä oli PPP-hanke, mutta sitä ei koskaan ollut suunniteltu tällaiseksi. Tämä oli puhtaasti yksityisen sektorin hanke. Nyt täytyy sanoa tässä nyt hieman ketun häntä kainalossa, että yksi taloudellisesti kannattavimmista hankkeista koskaan matkustavaisten ihmisten kannalta, vaikka tämä ei olekaan kansainvälisen pankkialan hanke, oli juuri tämä. Ehkä tätä asiaa täytyy nyt lähestyä hieman eri näkökulmasta. Herra Tarvo Meisner esitti kysymyksen. Onko Saksa riittävästi käyttänyt hyväkseen PPV-markkinoita, julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä? Vastatakseni haluan palata samaan, minkä aikaisemmin sanoin. Kansallinen taso, osavaltiot ja kunnallinen taso ovat kaikki omaksuneet oman lähestymistapansa. Liittovaltion tasalla on tehty suhteellisen vähän PPP-hankkeen edistämiseksi, mutta enemmänkin osavaltiotasolla ja kunnallisella tasolla Saksassa käytetään hyvinkin intensiivisesti julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta enemmän kuin muissa jäsenvaltioissa. Ei tässä valinnassa ole mitään hyvää eikä mitään huonoa. Kukin valitsee sen tavan, joka toimii parhaiten, kun otetaan huomioon Saksan perustuslaillinen rakenne. Sama pätee Espanjaan. Sielläkin on hieman erilainen tapa kuin esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa. Meillä on joustavuutta ja valinnan mahdollisuus. Julkiset viranomaiset voivat itse päättää, miten he tekevät. Kyse ei ole siitä, että ei etsittäisi parempia vaihtoehtoja. Ah, parempia vaihtoehtoja etsitään jatkuvasti ja sitten tehdään valintoja. Sitten nämä jetihankkeet. Kyllä nämä jetihankkeet tulevat jatkumaan. Tämä on yksi sopimukseen perustuva PPP, julkisen yksityisen sektorin kumppanuusmalli. Ja kyse myöskin siitä, että kustannukset jaetaan, mutta samoin jaetaan tuotto. Ja varsinkin kun puhutaan liikenneasioista vastaavalla foorumilla, innovaatioiden rahoittaminen PPPn kautta on yksi asia, joka on hyvin läheisesti osana liikennealaa koskevaa valkoista kirjaa. Kaikki infrastruktuureet ja taloudellisen tehokkuuden tavoittelupyrkimykset, kaikki kuuluvat JETI-toiminnan piirin tavalla tai toisella. Eri pääosastot ovat voimakkaasti tukemassa PPP-hankkeita innovaatioiden edistäjänä. Ja tämä on myöskin asia, jota EIP voimakkaasti tukee. Kenties lopuksi, lopuksi voin sanoa herra Kramerin kysymykseen vielä jotain. Hän kysyi, onko tässä nyt kyse vähän niin kuin hullun kaupoista julkisen ja yksityisen sektorin välillä? Tuleeko tässä kaikki hyöty julkiselle sektorille ja haitat yksityissektorille tai päinvastoin. Pikemminkin sanoisin, että julkiset viranomaiset, joilla on kaikkein suurinkin luottoluokitus, kuitenkin joskus törmäävät rajaan sen osalta, miten paljon voidaan omistautua tietyille investoinneille. Meillä on pääomamarkkinat sekä euromarkkinat että muita markkinoita ja hyvin voimakas pankkiala. Sen vuoksi meillä on mahdollisuus käyttää määrärahoja eri lähteistä riskien ja mahdollisuuksien jakokaavan mukaisesti. Näin nähdäkseni on tapahtunut laajalti otettuna. Ainakin neljässä viidessä maassa on nyt hyvinkin kypsät kehittyneet PPP-markkinat, mutta esimerkiksi Raska, Saksa, Italia, Puola ja joillakin naapurialueilla, esimerkiksi Turkissa, nyt myöskin on yhä enemmän ruvettu käyttämään PPP-hankkeita hyväksi, koska ne, nämä maat katsovat, että PPPn ehkä yksityisen julkisen sektorin kumppanuudella saadaan aikaan sellaista, mitä muuten ei saataisi aikaan. Ja tämä on erittäin tärkeä investointiväline. No. Täällä on vielä neljä puhujaa puhujalistalla. Pyydän, että kukin puhuu vain kaksi minuuttia ja sitten kuulemme vielä yhdet vastaukset. Muistakaa, hyvät ihmiset, että tämä parlamentissa mitään ei ole sanottu ennen kuin kaikki ovat sanoneet kaiken uudestaan. Mutta mikäli joku asia on sanottu, älkää toistako sitä enää. Herra Kanchian, olkaa hyvä. Grazie, grazie di... Kiitos puheenjohtaja, kiitos tästä mahdollisuudesta. Koskaan ei ole ollut niin tarpeellista kuin nyt määritellä tarkemmin tätä PPP-järjestelmää ja haluaisin keskittyä yhteen tosiseikkaan. Meillä on nyt vuoden 2020 loppuun asti talousarvio 20 miljardia liikenteeseen ja infrastruktuuriin. Ja jos kysyisimme seura- kysymys on seuraava. Eli jos kaksi miljardia laitettaisiin yhteen rahastoon, ja vipurahastoon, rahastoon kuten te sanoitte, niin kuinka paljon tämä vaikuttaisi infrastruktuureihin, jos niitä ei siirrettäisi tuki, tukiin. Eli meidän täytyy varmistaa tämä järjestelmä. Meillä pitää olla tiedyt, tietyt takuut. Mutta jos 100 prosenttia tästä ei ole katettu, kun puhutaan investoinneista, niin miten sitten yksityisiä tai yksittäisiä rahoitushankkeita rahoitetaan, miten niihin investoidaan, kun ajatellaan yksityistä sektoria. Eli minä olen ymmärtänyt, että on siis vuoteen 2014 asti oleva, olemassa ohjelma tai hanke, mutta missä on tuo suora osallistuminen tällaisen rahastomekanismin kautta. Mikä on teidän mielipiteenne tähän liittyen? Dank u voorzitter. Ja, vier korte vraagjes. Um... Kiitos puheenjohtaja. Neljä pientä kysymystä ensiksikin näistä hankejoukkovelkakirjoista ja rakenteista. Jos ymmärsin oikein, niin, niin ne kuuluvat myös luokituksen piiriin mitä sitten tapahtuu, jos investoinnin pakko luopua hankkeesta, jos luottoluokitus laskee? Voitaisiinko tässä ajatella jonkinlaista säätelymekanismia? Eli mm, haluaisin tästä jonkinlaisia selvityksiä. Monethan ovat investoineet rahoitusmarkkinoille. Meillä on suuria yrityksiä, monikansallisia yrityksiä, jotka jotka ovat hyvin vakavaraisia. Miten he saataisiin, ne saataisiin kiinnostumaan tästä hankevelkakirjaprojektista? No sitten tämä PPP, julkisen yksityisen yhteistyö. Onhan tästä jo puhuttu aikaisemminkin. Täällä puhutaan Eurostaatista, joka on uusi sääntö. Voistaisinko tästä kertoa enemmän, koska ainakin aiemmin tämänkaltaiset hankkeet johtivat siihen, että viranomaiset saivat kumuloituja apuja. Jos ajattelemme kahta vuotta 2022, miljardia on peru, peru, varattu liikenteelle, mutta miten hankejoukkovelkakirjoissa EIPllä voisi olla tärkeä rooli ja miten voidaan kytkeä yhteen prioriteetit ja valinnat. Siis Durand, two minutes, Rouva Durand, kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Ensimmäinen kysymys. En toista muiden tekemiä kysymyksiä. Asianaja, asiantuntijuuden kustannus, jos halutaan laskea riskit yksityisen ja julkisen välillä ja toisaalta jos ajattelemme tämän projektin kokoamista, toteuttamista, onko se laskettu tähän niin sanottuun omakustannushintaan, koska onhan tässä kyse aika huomattavista kulueristä. Toiseksi, mihin hankkeeseen on on ennakoitus, jos, jos, tulee, jos tulee epäonnistuminen, niin miten sitten EIP e voi puuttua asioiden kulkuun. Kolmanneksi on puhuttu aika vähän valintakriteereistä, ympäristökriteereistä. Tavoitteethan laaditaan. Me laadimme ne, se on meidän politiikkaa, me teemme sitä hyvin tai huonosti, mutta se on meidän työtä. Sen jälkeen tehän teette arvioinnin. Annatteko te tukea näille hankkeille esimerkiksi uuden moottoritien rakentamiseen kuuluuko siihen mukaan myös tähän rakentamisprojektiin myös jonkinlaiset mm, toiset liitännäisliikemuodot, jotka, voisivat, jotka kytkeytyvät tähän hankkeeseen ja, vo, ja ne voivat saada ympäristötukea muista lähteistä. Ei tämä ole vain tekninen kysymys, kyllä tätä pitäisi arvioida kokonaisvaltaisesti. Ja kiitos ja sitten vielä herra Rike. Kiitos puheenjohtaja. Kaksi kysym- täsmällistä kysymystä. Yksi hankejoukkovelkakirjoista, toinen PPPstä hankejoukkovelkakirjoista ensiksikin. Tuleeko tässä nyt olemaan tämmöinen hanke, standardi, hankejoukkovelkakirja, jota sitten sovelletaan jokaiseen hankkeen, vai tuleeko jokaiselle projektille omat jo hankejoukkovelkakirjat, jos tulee erilaisia toimintatapoja näiden velkakirjien liikkeelle laskemisessa, niin mikä on EIPn tehtävä rooli? Toinen kysymys on sitten PPPstä, julkisen ja yksityisen yhteistyöstä. Eihän ne toimivat vain investointimuotona, mutta ne ovat myös käytön kannalta niiden käyttöjärjestelmän kesto, ne ovat komponentteja, jotka kuuluvat myös itse tähän toimintaan. Onko tämä otettu huomioon siinä, miten harjoitetaan investointipolitiikkaa. Toisekseen, onko eurooppalaista sääntöä PPPlle, kun on kyse näistä investoistinsa, jossa velka on pienempi kuin tämä PPPn investointi. Onko tässä, kuka on nämä, tämän liikkeelle laskia Onko se julkinen, yksityinen sektori, onko se jompi kumpi ja kuinka paljon on yhteistä toimintaa? Kiitos. Ja voisivatko sitten asiantuntijat vielä lopuksi puhua? Um, Kiitos puheenjohtaja. Lyhyesti vastauksia kysymyksiin, jotka eivät liity suoraan PPP. Ensinnäkin herra Kanchian, tämä vipuvaikutus Toden totta, vipuvaikutus on se tärkein syy, miksi me käytämme näitä rahoitusvälineitä. Valitettavaa kyllä minun täytyy sanoa, että vipuvaikutus on erittäin suuresti vaihteleva vaikutukseltaan. Mikäli on kyse omasta pääomasta ja infrastruktuuri pääomarahastosta tai hankejoukkovelkakirjoista tai muista takuista tai riskin jakoon tai vaihtoon liittyvistä rahoitusvälineistä, silloin vipuvaikutus on suuruudeltaan erilainen prosenttilukuina mitattuna. Malli, johon te viitaat sitten, tämä investointirahasto, on myöskin asia, josta meillä on jo kokemusta. Esimerkiksi riittää rahasto joka on tämä infrastruktuuripääomarahasto. Se on jo olemassa. Ja meillä on samantyyppisiä ehdotuksia tulossa jatkossakin. Te olette hieman epäileväinen asioiden suhteen, mutta täytyy muistaa, että tällaisen aikaansaaminen vie aikansa. Kestää aikansa ennen kuin tällainen rahasto syntyy ja kestää siinäkin vielä aikaa ennen kuin ne alkaa tuottaa tulosta. Nyt tuloksia alkaa syntyä ja uskon, niistä, että niistä on vielä paljon hyötyä. Entä sitten kysymys, miten voidaan houkutella rahaa joukko tai hankejoukkovelkakirjan kautta. Teidän kysymyksenne oli jo vastaus. Minähän yritin selittää, että joukkovelkakirjat ovat yksi tapa houkutella rahaa hankkeita varten. Institutionaalisilla sijoittajilla on hyvinkin paljon rahaa käytössään. Ja rakenne, joka nyt on otettu käyttöön, on suunniteltu juuri sitä varten, että tämä mahdollistaa investoinnit tällaisiin hankejoukko velkakirjoihin. Te, te sanoitte, että 2020 hanke tai ohjelma hyvin pitkälti perustuu innovaatioihin. Tämä on aivan totta. Teollisuuden alan in, innovaatiot ja erityisestikin liikennealan innovaatiot ovat tärkeitä. Me otamme hyvin voimakkaasti huomioon liikennealan innovatiiviset seikat esimerkiksi liikennemuotojen yhdistämisen suhteen. Täällä sitten kysymys, joka liittyy myöskin kustannuksiin. Asiantuntemus ja valmistelutyö tietystikin maksaa, ja nämä kustannukset on laskettu mukaan hankkeiden kustannuksiin. Jaspers-hanke on tässä huomioon otettava hanke, koska se alun perinkin laadittiin ilmaiseksi palvelukset tai avuksi uusille jäsenvaltioille silloin, kun on kyse suurista hankkeista. Kyllä. Vastauksen on siis kyllä. Nämä kustannukset on otettu huomioon hankkeiden yhteydessä. Viimeinen kommentti Rova Durantilta ympäristökriteereistä. Voitte olla aivan varma siitä, että EIP pitää ympäristökriteereitä äärimmäisen tärkeinä. Osoituksena tästä voin todeta, että olemme järjestäneet laajan julkisen kuulemisen mukaan luottuna Parmetin kanssa – joissa pohdimme ympäristöpolitiikkaamme ja niitä kriteereitä, joita me käytämme ympäristön osalta, kun arvioimme hankkeita. Nämä tiedot ovat löydettävissä meidän verkkosivultamme. Tämä on hyvin monimutkainen asiakirja, jossa on monia seikkoja mukana, koska tehän tiedät, että ympäristö on hyvin monimutkainen asia. Te tunnette tämän sen paremmin kuin minä. Joten me toimimme tässä suhteessa täysin avoimesti. Ja avoimuudesta puheen ollen, ja otan huomioon, että puheenjohtaja totesi, olen varma, että pääjohtaja Meistata olisi puhunut itselleen tärkeästä asiasta. Pankki haluaa olla vastuu- ja tilivelvollinen ja avoin toimissaan. Kuten te tiedätte, kun me käytämme välineitä ja talousarviota hyväksemme, me olemme täysin vastuussa parlamentille ja tilintarkastustuomioistuimelle. Haluamme raportoida toimistamme parlamentille ja toteaisin, että johtokunnassamme, jossa hyväksytään joka ikinen hanke, jonka me rahoitamme, istuu 28 jäsentä, yksi per jäsenvaltio plus komissio. Ja johtokunta yhdessä hyväksyy joka ikisen hankkeen, ja he katsovat hankkeita vasta sitten, kun on ensin käyty komission eri pääosastojen kesken konsultointikierrossa, mukaan luettuna ympäristöpääosasta. Ympäristöpääosasta pääsee tutustumaan joka ikiseen hankkeeseen, jota me rahoitamme. Ja ympäristöpääosasta voi tarkastella tai varmistaa, että kaikkia kriteereitä kunnioitetaan. Ole hyvä. To Mr. Kiitos puheenjohtaja ensinnäkin Kansianille. Se, miten käytetään varoja liittyen EUn tukiin me olemme käyttäneet PPP-rakenteita niin, että olemme saaneet julkista ja yksityistä rahoitusta koottua yhteen. Ja se on todella tärkeä elementti yleistä rahoitusta ja on ollut menneisyydessä ja on myös jatkossakin. Sitten tämän off-on tasekohtelun suhteen voidaan sanoa, että tässä on jonkinlainen, me olemme jonkinlaisia kohteliaita agnostikkoja, eli jos on yleinen tase ja sitten sen perusteella katsotaan, että käytetäänkö PPPtä vai ei. PPPtä käytetään silloin, kun se tuo lisäarvoa. Ja jos lisäarvoa voi, voi tulla, niin ei pitäisi kysyä, että hyödynnetäänkö tätä vai ei. Sitten kysymys siitä, että onko niin, että joissakin taseissa velka tai laina näkyy ja joissakin ei. Niiden täytyy näkyä joko julkisen puolen taseessa tai yksityisen puolen tasossa. Ei niitä voi jättää kokonaan merkitsemättä. Eli tällä tavalla toimimme. Ja jos on jonkinlaista taloudellista hyötyä näkyvissä, niin silloin PPP hyödytään. Jos ei, niin käytetään muita välineitä mutta se ei ole syy, että jätettäisiin käyttämättä PPPtä. Sitten Rova Duron on hieman noloa, ettei voida sanoa, ettei ähm, virheitä olisi tehty. PPP Tämä on toteutettu hyvin paljon. En puhu pelkästään EIPn puolesta, vaan myöskin kansalliset tilintarkastusviranomaiset ovat tarkastelleet näitä tilejä ja todisteet ovat olleet hyviä. Mutta kun puhumme virheistä, niin meidän täytyy miettiä, että missä kohtaa virheitä tai epäonnistumisia on tehty. On odotuksia, ja on tullut muun muassa kustannuksia julkisille viranomaisille, joita ei edes odotettu. Eli onko kyse virheestä, kun kuitenkin koko hanke on saatu täytäntöön pantua ja se on tuonut julkisella sektorilla sellaista hyötyä, mistä on puhuttu. Oliko saavutettu sataprosenttisesti se, mitä alun perin ajateltiin? Mutta se, seuraavaksi Gramerin kommenttiin tunnelihankkeesta. Tämä on yksi, yksi esimerkki, jossa yleiset odotukset olivat yksi asia ja toisaalla olivat rahoitusmarkkinoiden odotukset, mutta jos katsotaan tätä kana, Englannin kanalin alittavan tunnelin käyttäjien näkökulmasta, niin miten se vaikutti, her, helpottiko se yhdistyneen kuningaskunnan ja mantereen välistä liikennevirtaa, on, ollut, on oltu sitä mieltä, että rahallisesti hanke on ollut hyvin hankala, mutta toisaalta taloudellista hyötyä on tullut hyvin paljon. Eli tässä ei ole ehkä ei tai kyllä vastausta, mutta on, ei ole mitään suurta luetteloa, jossa olisi mainittu kaikki suuret epäonnistumiset tai virheet. Pieni kommentti vain. Canterburyn on tässä on taustalla tämän kanalitunnelin osalta. Tekniset ja muut ongelmat tai juontuvat juurensa sinne. Ehkä Canterburyn sopimusta pitäisi muuttaa, ei niinkään puuttua tähän rahoituspuoleen. Esimerkiksi voiko saksalainen juna kulkea tunnelin läpi. Ajattelin nyt vain mainita tämänkin pulman. Kiitoksia Ande Kuurille ja herra Barrettille EIPstä Tämä keskustelu on äärimmäisen hyödyllinen. Kuten havaitsitte näistä kysymyksistä, jäsenet ovat kiinnostuneita tämän tyyppisistä asioista. Aina kun on rahasta kyse, MEPit ovat kiinnostuneita. Rahoitussektorin ja pankkeihin kohdistuu kyllä hyvinkin paljon epäluuloja, mutta kiitoksia joka tapauksessa teille siitä, että olitte täällä tänään. Kiitoksia näistä alustuksista myös. Kiitos. Thanks, Tom. Thanks, Tom.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 Okay, colleagues. The next item on the agenda. Kiitoksia. Seuraava esityslistalla on tutkimuksen esittely. Kyse on satamien valtion avoista. Tätä tutkimusta pyydettiin viime vuoden toukokuussa jotta saataisiin hieman selvyyttä siihen, ovatko nykyiset valtion tukisäännöt, jotka kohdistuvat satamiin, tyydyttäviä vai täytyykö nyt laatia jotakin EUn suuntaviivoja valtionavuista satamia varten. Herra van Roy oli mietinnön esittelijä, tai pikemminkin tutkimuksen tekijä. Herra Van Roy, te, te saatte 15 minuuttia aikaa esitellä tutkimuksenne tulokset. Ja jäsenet, ne, jotka ovat vielä paikalla tämän 15 minuutin jälkeen, voivat esittää kysymyksiä. Mutta kun kokoonnutan juuri ennen joulua, niin tästä yleensä tulee tämmöinen dog watch-tilanne, eli kovin vähän porukkaa on enää paikalla, mutta joka tapauksessa olkaa hyvä. Mr. Chairman, uh, I am planning... Kiitos puheenjohtaja. Pyrin vastaamaan kysymyksiin englanniksi, mutta puhun kuitenkin hollantia, joka on minun kieleni. Uh, thank you. Kiitos siitä, että kutsuitte minut. Resultaten van onze studie te mogen voorstellen tekemään selkoa tästä tutkimuksesta. Me olemme toteuttaneet tämän tutkimuksen valtion avuista satamille. Tässä, onko tässä nyt pieni ongelma mikrofonin kanssa? Otanpa tästä puheenjohtajan mikrofonin. Kuuluuko nyt paremmin saliin? No niin, Haluaisin korostaa kahta tekijää, tekijää kahta elementtiä. Valtion avut ovat keskeinen aihe. Ja aloitankin ensimmäisellä kalvolla. Satamien valtion avut. Monet siellä on paljon palveluja, infrastruktuurit voivat saada valtion apua. Emme puhu tässä vain infrastruktuureista, jotka saavat valtion apua. Jotta ymmärtää hyvin minun selontekoni ja selvitykseni, siis muutkin ovat valtionavun kohteina. Toinen asia, jota me olemme pyytäneet, että voitaisiin tutkia kilpailutilannetta Euroopan eurooppalaisten merien satamien kilpailutilannetta etelässä ja pohjoisessa. Miten valtion apu voi vaikuttaa näiden satamien kilpailukykyyn Pohjois- ja Etelä-Euroopassa? Haluan korostaa valtion avun roolia. Se on aihe, jota olemme tutkineet jo vuodesta 1990 lähtien. Tutkimustyö on tehty DG Move, DG pääosasta 7 teki tämän pyynnön tutkimuksesta ja silloin tehtiin siis paljon tutkimustyötä vuodesta 1992 lähtien. Me sen jälkeen laadittiin paljon julkilausumia parlamentilta ja komissiolta valtion avuista, mutta tähän mennessä ei ole tehty mitään aloitetta valtionavusta satamille. Ainakaan ei aloite ei ole päässyt mihinkään pide kypsymisasteeseen. Tämä on ongelma, mutta se on aihe, joka koskettaa suoraan meidän eurooppalaisten merisatamiamme kilpailukykyä. Ja se koskettaa tietysti sitten välillisesti ja yritystenkin kilpailukykyä. Pyydän seuraavaa kalvoa, jotta voin edetä esitykseni kanssa, mitä me pyrimme kertomaan teille tämän selvityksen myötä. Ensinnäkin ajatus, mikä on tämmöinen perustausta-ajatus. Ei varmastikaan tarvitse selittää, mitkä ovat avut, ehkä siellä tarvittavaa, mutta sitten kuitenkin loppupäätelmät ja suositukset esityksen lopussa. Jos katsotte tätä käyrä kuviota. Sieltä te näette tämän globalisaation. Mitä se tarkoittaa? Ne ovat ne erot, jotka valitsevat maailmankaupan kasvun ja, ja BKTn kasvun välillä. Te näette, miten globalisaatio on kiihtynyt vuodesta 2000 lähtien, eli kymmenen viimeisen vuoden aikana on todella tapahtunut kiihtyvää kasvua globalisaatiossa. Eli me pyydetään. Satamakapasiteettiin kohdistuu paljon vaatimuksia ja pyyntöjä. EU vie ja tuo 90 prosenttia tuotteistaan, artikkeleistaan satamien välityksellä, eli kapasiteettia täytyy kasvattaa, koska se vaatimukset kasvavat. Eli merisatamien täytyy globalisaation myötä pohtia sitä, miten ne voivat vastata infrastruktuurin kasvaviin vaatimuksiin, infrastruktuurille asetettuihin kasvaviin vaatimuksiin, miten voidaan myös säilyttää kilpailukyky merisatamien välillä, jotta kilpailu vääristymätilannetta ei syntyisi. Pitää olla selvät pelisäännöt, selkeät sopimukset julkisen rahoituksen ja valtion avun suhteen. Esitykseni myötä te tulette näkemään myös, että tämä ei ole mitenkään itsestään selvää. Seuraava kuva. Tässä puhutaan yhä globalisaatiosta ja sen vaikutuksista. Näettekö hyvin tässä nämä eri mm, rahtisektorit tai segmentit merisatamissa? Te voitte nähdä, että viime vuosien aikana kont- nettiliikenne on kasvanut kaikista eninen, eniten. Ja tässä ainakin teille vähän miettimisen aihetta. Kauppavaihto konttiliikenteessä on erittäin helposti toteutettavissa merisatamissa. Jos ajatellaan mineraaleja, jos te erikoistutte näiden kuljettamiseen merisatamissa, niin silloin tarvitaan ö, tiettyä teolliskompleksia hy- merisataman läheisyyteen. Ja usein näin ei ole laita. Konteissa kuljetettu tavara, voi saapua suoraan ainoastaan satamaan loppu loppukohteeseen ilman minkäänlaista välipysähdystä. Monet eurooppalaiset, maailmanlaiset, kiinalaiset, amerikkalaiset satamat ovat alkaneet erikoistua tähän konttiliikenteen toteuttamiseen. Ei se vaadi ehkä enempää infrastruktuuria maailmankaupan globalisaatiumisen myötä, mutta se vaatii enemmän ja enemmän konttiterminaaleja näissä merisatamissa, koska siellä pitää todella keskittää toiminta näihin konttisegmenteille. Se vaatii suuria investointeja merisektorilta. Tässä voi olla kyseessä aluksia, jotka voivat vetää 14 000 konttia. Se tarkoittaa miljardeja luvuissa. Sama pätee satamiin. suuret kansainväliset konsernit ovat erikoistuneet investointeihin näihin konttiinfrastruktuureihin. Ensimmäinen asia, joka tässä nyt pelottaa, kun on kuuluu tämmöisen suureen ryhmittymään, syntyy epävarmuustekijä. Ei voi aina laskea tehtyjen sopimusten varaan, eikä voi aina laskea siihen, että pitkällä aikavälillä saadaan riittävästi voittoa. Sen takia haluaisinkin teille nyt heittää tässä tämmöisen vetoomuksen. Meillä pitäisi olla todella tukevia, pitäviä sopimuksia valtion avuista. Ja haluaisin myös teitä toimimaan sillä tavalla, että ette asettaa etelän ja pohjoisen satamia liian hankalaan kilpailutilanteeseen. Tässä teille on, teillä on kartta silmien edessä. Keskeiset satamat näkyvät siinä. Maersk on ehkä suurin yrittäjä tällä sektorilla Euroopassa, laivanvarustaja Tanskasta. Täällä on aika paljon oransseja linjoja. Se tarkoittaa palveluverkon tiheyttä Pohjois-Eurooppaan suuntaan. Tiheys on siis pienempää päin. Miksi? Koska Maersk ja muut laivanvarustajat ovat sitä mieltä, että Euroopalla on kaksi keskeistä merialuetta, meriallasta, etelässä ja pohjoisessa. Öö, Välimeri ja Mustameri meidän täytyy, käyttää, täytyy muistaa, että käytetään toisen tyyppisiä aluksia toisenlaisissa palveluvaatimuksissa, palvelutoiminnoissa. Tähän on historiallisetkin syyt. Pohjoisen merisatamat ovat öö, lähempänä teollista logistiikkakompleksiryhmittymää kuin eteläiset satamat. Jos puhumme Kiinasta, niin on paljon järke, järkevämpää pysähtyä Marseissa tai Barcelonassa tai Valensiassa tai Genovassa ja sen jälkeen sijoittaa kaikki kontit ehkä junaan raideliikenteeseen pohjoiseen päin. Mutta tässäkin täytyy tehdä laskelmia. Suuri konttialus voi tänä päivänä kuljettaa 15 000 konttia. Konttijuna voi vain kuljettaa 80. Eli tässä tarvitaan aika paljon juna konttiliikennettä, jotta ne voivat rahdata kontit laivasta raiteilija kuljettaa ne pohjoiseen. Eli tämä etelä-pohjoisakseli rautatieverkostolla on ylikuormitettua. Ja tästäkin syntyy tietysti sitten rautateiden luotettavuus, toimivuus aspektista ajatellen. E, voidaan tehdä suuriakin säästöjä kun saavutaan Pohjois-Euroopan satamaan, me haluaisimme Eli valitaan usein määränpääksi Pohjois-Euroopan satama kuin Etelä-Euroopan satama, jossa tämä pur, rahdin purkutyö voitaisiin toteuttaa. Meillä on Pohjois, Pohjois-Euroopan alueella, taka-alueella maita, joiden merisatamien tilanne ei ole muuttunut kovinkaan paljon viime vuonna. Myös etelässä on sama tilante taka, niin sanotuilla takamaastoalueilla. Eli taistelu on tavallaan käynnistynyt etelän ja pohjoisen välillä satamat taistelevat samasta rahtimäärästä samalla vyöhykkeellä, mutta jos ajatellaan esimerkiksi Rotterdamin satamaa, siellä on tehty sama tutkimustyö kuin mitä tässä nyt esittelemme teille. Ja siellä Rotterdamissa tultiin samaan johtopäätökseen. Näiden kahden taka-alueen päällekkäistyminen on kuitenkin hyvin rajoitettua, jos te ajattelette tätä hyvin äh, Descartin kartesiolaisen logiikan mukaan, niin kyllähän tässä huomaa selvästi, että kumpi on tärkeämpi, Euroopan vai Pohjoisen merisatamat, niin silloin nämä taka-alueet olisivat voineet olla paljon dynaamisempi, dynaamisempia. Seuraava kalvo. Mitä nyt sitten on tapahtunut ei puhutakaan kovinkaan paljon etelä- ja pohjoisen satamien välisestä kilpailusta, vaan puhutaan kilpailusta saman alueen, saman vyöhykkeen satamien välillä Antwerpen, Dunkerque, Rotterdam ja Genova, Marseille, Valencia taas etelässä. Eli näiden satamien välillä kilpailu on paljon rajumpaa kuin etelän ja pohjoisen satamien välillä. Mihin, mihin, minä, nyt, mihin minä nyt vetoan? jos minä olen kilpailutilanteessa naapurin kanssa, joka on kolme kilometrin päässä minusta, niin silloin pitää tehdä hyvin selkeät investointisopimukset infrastruktuurin suhteen. Jos minä edustan satamaa, niin minun täytyy perehtyä sääntöihin, joita minun oma hallitukseni voi soveltaa, voidakseen antaa minulle valtion apua, jotta voin laajentaa infrastruktuuria ja sen toimintaa. Johtopäätös tästä. meidän täytyy antaa kaikille satamille pääsy mukaan kansainväliseen kauppaan. liikenne, kontti, rahtaus ja purku vaatii enemmän infrastruktuureilta satamissa – tämä kysymys sitten vielä taas meidän toisen kysymyksen pakeille. Me vaadimme enemmän avoimuutta kilpailutilanteessa yhtäläiset toimintaolosuhteet satamille. Nyt siirryn toiseen osioon esityksessäni, jossa puhutaan vähän tarkemmin, täsmällisemmin valtion avuista. Tämä kuva antaa teille jonkinlaisen käsityksen muutamista hankkeista, joita on toteutettu Euroopassa vuoden 2009 jälkeen satamakapasiteetin kasvamisen suhteen. Olen puhunut aika paljon konttiliikenteestä. En ole paljonkaan puhunut satamien erityyppisistä infrastruktuureista, erilaisista perusrakenteista, kuinka helppo sinne on yleisöllä pääsy, ö, ahtausmahdollisuuksista, rautateiden pääsystä sinne, maanteiden, ra, ö, moottoriteiden päätymisestä satama-alueella. Nämä ovat monikäyttöisiä perusrakenteita, kun on kyse purku- ja lasta, lastaustoiminnoista terminaaleissa. Ö, infrastruktuuriterminaaleissa käsittää usein nosturit, erilaiset liikkuvat ja kiinteät laitteet terminaaleissa. Ja kolmas tyyppi investoinneissa on, on tämmöinen ydinrakenne, superstruktuuri. Tarvitaan laitteistoa alusten purkamiseen ja last, ra, alust, aluksissa olevien lastien purkamiseen ja lastaamiseen. Eli tässä on jonkinlainen superstruktuuri vielä muistettava pitää mielessä. Ja valtion apu edellyttää nämä kolme eri rakennetta, superstruktuuria, monikäyttöisyys ja infrastruktuuri. En tiedä, onko tämä sitten sallittua kaikkien näiden rakenteiden yhteistoimivuus, mutta sitä ainakin edellytetään valtionavun saamiseksi. Miten valtionapuja sitten säännellään Euroopassa? En ole juristi, valitettavasti. Minä olen taloustieteilijä, ehkä sekin on huono asia, mutta en anna teille tässä mitään juridisia yksityiskohtia. En ole missään nimessä pätevöitynyt siihen. Asiantuntijat saavat hoitaa sen puolen. Mutta artikla 107 sopimuksesta, artikla 87 käsittää kolme alaosiota. Ensimmäinen osio sanoo, että valtion apu on verrattavissa sisämarkkinoiden toimintaan. Siinä sanotaan, että pitää olla julkisten varojen, se pitää käsittää julkisten varojen siirron. Ja nämä julkiset varat, niiden käyttö yhteistyö tarkoittaa sitä, että meidän yritykset linkittyvät tähän toimintaan, koska nämä, ilman näitä julkisia varoja yritykset eivät, eivät olisi voineet lähteä tähän toteutukseen mukaan. Valtionavun pitää olla myös selektiivistä, mutta syrjivä toiminta voi myös aiheuttaa kilpailuvääristymiä. Ja kilpailuvääristymätilannehan vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppavaihtoon. Tämä viimeisin elementti hän tietysti tarkoittaa sitä, mutta jos te pohditte sitä, että minä en ole juristi, mutta artikla 107 rajaa valtion avut jäsenvaltioille. Eli sitä ei voida, tätä ei voi soveltaa Euroopan ulkopuolelle, mutta seuraamukset kyllä ulottuvat Euroopan unionin alueen ulkopuolelle. Toinen osio jossa puhutaan poikkeusmenettelyistä de jure silloin, kun on kyse luonnonkatastrofeista. Valtionavut ovat harkittavissa silloin. Ja kolmas osio esittää muita poikkeusmenettelymahdollisuuksia, jotka ovat harkitumpia. Niihin kuuluvat esimerkiksi yleishyödylliset eurooppalaiset hankkeet tai jos se synnyttää taloudellista toimintaa, elinkeinotoimintaa tietyillä alueilla, jota voidaan kannustaa, niin tuolloin voidaan myöntää valtionapu, mutta tämäkin on siis poikkeusmenettely. Kappaleessa kohdassa yksi teillä on neljä äh, määritelmää näille menettelyille sitten. Onpat kaksi ja kolme ovat näitä poikkeusmenettelyjä. Poliittisille päättäjille syntyy ja teollisille toimijoille syntyy usein ongelmatilanteita. Otetaan usein esille nämä kohdat kaksi ja kolme. kun kun on kyse komission toimivaltaisista yksiöistä. Komissio antaa oman tulkintansa ja sillä on sitten oma ö, elämänkulkunsa. Ja toisessa tilanteessa tulkinta ei ehkä ole sama kuin toisessa tilanteessa tulkinta oli ehkä sama kuin ensimmäisessä. Monet poliittiset päättäjät tai näkevät asiat eri tavalla kuin satamaviranomaiset. Mitä sitten voitaisiin tehdä? Me olemme tutkineet asioita eri maista, olemme valinneet yhdeksän maata tähän tutkimukseen, koska meillä oli paljon tietoa näistä maista. Me valitsimme nämä maat myös sen perusteella, että näissä maissa nimenomaan löytyy erityyppisiä merisatamia. Olen puhunut, tulen puhumaan teille paljon erityyppisistä satamista seuraavassa kalvossa, mutta yksi tekijä hankaloittaa vieläkin enemmän asioita, nimittäin erilaisten satamatyyppien järjestäytyminen. Me olemme nyt päätyneet satamiin, öö, jos on kyse siis valtion tuvuista, me olemme haastatelleet teollisuuden edustajia, valtiovallan viranomaisia, julkisia viranomaisia ja tulen kertomaan tästä tuonnempana, mutta haluaisin teille sitä ennen kuitenkin puhua siitä, miten satamat ovat organisoituneet Euroopassa. Miten, miten maailmanlaajuisesti on tutkittu satamien organisoitumista ja on voitu löytää neljä erityyppistä satamaa. Täysin julkiset satamat, siis sekä toimijat että infrastruktuuri ovat julkisia. Se tarkoittaa sitä, että että en tiedä voidaanko kytkeä valtionavut satama, sataman juridiseen toimintamuotoon. Se on juristien tutkittavana, mutta ja valtion tuet ovat aika harvinaisia, mutta ne ovat sop- on sovellettu sisämarkkinoiden toimintaan. Sen jälkeen tulee toinen tyyppinen satama, Toolport. Ne ovat samantyyppisiä kuin tämä ensimmäinen, mutta satamatoiminnat sinällään paikan päällä ovat yksityisten harteilla. Superstruktuuri kuuluu satama, mm, no, sataman piiri, mutta nimenomaan lastaus- ja purkutoiminnat, tarjouskilpailu, tai kaikki tapa tapahtuu yksityisen sektorin toimesta. Tässäkin voidaan todeta, että sisämarkkinoiden säännöt ja niiden sovelluttamiset ovat aika harvinaisia. Suurin osa satamistamme kuuluvat luokitukseen kolme, joka tässä kulkee nimellä Landlord Port. Se on 58 prosenttia. Mitä nämä Landlord Port ovat? Se tarkoittaa sitä, että satama rakenne kuuluu paikallis- tai alueviranomaisen tai kansallisen viranomaisen toimintasektorin toimivallan piiriin. Eli ovat omistajia ja ovat vastuussa tämän sataman kehittymisestä, Eli ka- mutta kuitenkin kaikki, jälleen kerran kaikki lastauspurkutoiminta tapahtuu yksityisten toimesta. Landlord Port saavat valtion tukea, joka ei ole sisämarkkinoiden sääntöjen mukaista näin on voitu todeta usean otteeseen. Viimeinen satamatyyppi on erityisesti yhdistyneissä kuningaskunnissa löytyvä satamatyyppi. Siellä voidaan myöntää valtionapua tämän tyyppisen työn, vertailutyön olemme suorittaneet. Ja nyt jos sopii, niin siirryn tässä vaiheessa johtopäätelmiin, mikä on meidän työmme tulos. keskusteluissa ja yhteydenotoissa poliittisiin päättäjiin ja teollisuuden edustajiin on tullut hyvin selkeästi ilmi se, että valtion apuun perustuva aloite on kiireellinen. Emme voi odottaa komission, Euroopan unionin komission toimintaa. Aloite lyhyellä aikavälillä on kiireellinen aloite, jonka myötä voitaisiin todella parantaa läpinäkyvyystilannetta ja, yhde, ja parantaa myös yhdenvertaisuustilannetta eurooppalaisten satamien välillä. En voi tässä nyt antaa mitään lopullista arviota, tai, mutta monet seikat osoittavat sen, että että komissiossa käydään keskustelua eri yksiköiden välillä. Ja sen takia tämä niin sanottu valtion apuasiakirja ei etene. Meillä on lähtö perusehtoja, jotka eivät miten, mitenkään auta tämän keskustelun etenemistä. Meillä on pääosasto, joka on vastuussa valtion avuista äh, satamille, ja tämä on nyt siirretty D, DG.com, eli tiedotuspääosaston toimivaltuuksiin. Ja on, siellä on tehty tutkimus avusta, joka menee paljon pidemmälle kuin mitä meidän tutkimuksemme ilmeisesti on mennyt. Ja tämän siellä tehdyn tutkimuksen mukaan on päädytty siihen johtopäätökseen, että valtion apujen saaminen on erittäin kiireellistä. Mutta se mikä on aika hämmästyttävää ja hätkähdyttävää, että tämä tapahtumakulku on kestänyt jo vuosia. On tullut semmoinen vaikutelma, että eteläisiä satamia suositaan valtionapupolitiikassa suhteessa pohjoisen satamiin. Meidän työssämme me emme ole löytäneet todisteita tästä. Voidaan kuitenkin todeta, että, että etelän jäsenvaltiot ehkä sitoutuvat tiukemmin ja enemmän äh, heidän satamiensa toimintaan ja organisoitumiseen kuin pohjoisemmat maat. Mutta jos puhutaan puhtaasti tuesta, avusta, me emme ole löytäneet mitään syytä, joka tulisi vahvistamaan tätä käsitystä tai perustelua. Mutta itse henkilökohtaisesti minä en ole sitä mieltä, enkä myöskään tämän tutkimuksen tulosten myötä. Tietysti voi olla eroja valtionapujen välillä, joita myönnetään e-, Etelä-Euroopan satamille suhteessa Pohjois-Euroopan satamiin. Kun on nyt vallalla näin, tämä näinkin suuri merisatamien monimuotoisuus, se on itsessään li- taloudelle lisäarvoa. On aika vaikeata käynnistää oikeudellinen aloite. Tämä on minun puolelta vain toteamus. Toisaalta olemme myös todenneet, kun puhuin teille jo erila- erityyppisistä infrastruktuureista, niin nämä, jos komissio pyrkii määrittämään niitä, niin me emme ole vielä tehneet sitä. Jos me emme pysty määrittelemään näitä infrastruktuureja ja valtionavun roolia erityyppiselle infrastruktuurille, emme voi koskaan ratkaista tätä ongelmaa. Annan nyt yhden esimerkin, joka on peräisin Transfieldin satamasta tehtystä, tehdystä tutkimuksesta. Se on peräisin vuodelta 2010. Aan de commerciële laten losoperaties. Jos meillä on aallonmurteja, niin se ei, auta, se ei vaikuta mitenkään alusten purku- ja laistaustoimintaan. Mutta emme pysty parantamaan satamien kaupallista toimintaa, jos meillä ei ole tätä tätä aallonmurtajaa. Voiko tämä aallonmurtaja kompleksi hyötyä valtionavuista? Puheenjoht- valiokunnan puheenjohtaja pyytää esitelmeitsiä tekemään loppuyhteenvedon. My next slide. Anna nyt sitten suositukseni. Saisinko seuraavan kaavakuvan tänne? Meillä on viisi suositusta käytännössä. Ensimmäinen niistä. No, ehkä puhun sittenkin hollantia. me pyydämme Euroopan parlamenttia järjestämään kuulemistilaisuuden teollisten edustajien kanssa ja tekemään aloitteen yhdessä komission kanssa valtion avuista merisatamille, koska tämä aloitteen pitää, tämän aloitteen pitäisi olla avoin, niin se pitäisi turvata myös turvallisuustalouden toimijoille merisatama sektorilla. Me neuvoisimme myös Euroopan parlamenttia tukeutumaan enemmän näihin ö, lupa, luvan myöntämispolitiikan harjoittamisen satamissa. Siinä, voisi olla myös, siinä voisivat valtionavut myös tulla kysymykseen, mutta tämä ei varsinaisesti kuulu tutkimuksemme piiriin. Pyydämme myös teiltä tukea kun on kyse avoimuusdirektiivistä 2006-111, pyydämme sen direktiivin soveltamisavan laajentamista. Tämä tarkoittaa sitä, että on usein mahdotonta tietää, mikä tulee eh, julkisesta rahoituksesta ja mikä tulee kaupallisesta toiminnasta sataman kassaan. Eh, artikla 107 koskettaa yksin omaan vain val- jäsenvaltioita, mutta ei kolmansia maita Välimeren alueella, Mustanmeren alueella, on selvää, että siellä voidaan todeta kilpailutilanteita kolmansien maiden ja EUn alueen merisatamien välillä. E, Euroopan unio ja parlamentti voisi tässä tutkiskella, mitä voitaisiin tehdä, erityisesti maailman kauppajärjestön puitteissa. Puhuin teille tästä englantilaisesta esimerkistä, mutta meillä on myös muitakin yllättäviä elementtejä. Me voisimme myös neuvoa Euroopan parlamenttia omasta puolestaan antamaan joitakin neuvoja merisatamille öö, kirjaamaan komission asianosaisille yksiköille – investoinnista, se joka kattaa kaikki julkisen rahoituksen. Se oli siinä. Aika tulee ja Maisner ovat pyytäneet puheenvuoroa Kramer niin ikään. Aika on kovin vähän, hyvät ihmiset, joten Elkä Dry lyhyesti. Äh- Kiitos puheenjohtaja. Puhun hyvin hyvin lyhyesti. Kiitoksia paljon arvon vieras tästä esityksestä. Itse luin lävitse tämän tutkimuksen hyvin pinnallisesti tosin. Minä tiedän hyvin paljon flaamisatamista. Joskus on valitettu sitä, että määritelmät ovat puutteellisia. Määritelmät ovat kuitenkin erittäin tärkeitä, kun tarkastelee tyyppisiä satamia ja infrastruktuureja. Nähdäkseni tätä ongelmaa voidaan lähestyä eri tavoin investointiinkin osalta. Jotkut satamat ovat saaneet julkista rahoitusta, jotkut eivät niinkään esimerkiksi Antwerpenissä yhteys merelle ne muut kysymykset liittyvät Narvisatamaan. Siinä on no, puhuttu valtion tuista, mutta näin ei kuitenkaan ole asenlaita, joten tutkimusta täytyy ehkä hieman siistiä vielä, mutta kaikki kuitenkin johtaa samoihin johtopäätöksiin. Te olette aivan oikeassa, kun te toteatte, että eri käytänteet vaihtelevat suurelti. Esimerkiksi satamahallinto ja investointien saantimahdollisuudet ja julkiset tuet tai valtion tuet. Näiden suhteen on tapahtunut, on tapahtunut on muutoksia. Tilanne vaihtelee suuresti ja kilpailutilanne ei ole tasavertainen. Me tarvitsemme todellakin suuntaviivoja. Tämä minun nähdäkseni johtaa siihen, että tällainen kova lainsäädäntö ei ole oikea ratkaisu, vaan parlamentti on yhä uudelleen palannut saman asian pakeille ja keskustellut siitä. Pari kysymystä. Voitteko antaa yleisen näkemyksenne sen osalta, mitä nyt kannattaisi tehdä, kun otetaan huomioon, että satamia on niin kovin monenlaisia ja tilanteet vaihtelevat satamasta toiseen. Esimerkiksi ruoppaus on yksi kysymys, joka voidaan ottaa esiin. Ja entä sitten suhde kolmansiin maihin? Te viittasitte vaaroihin, jotka ovat todellisia Esimerkiksi Pohjois-Afrikassa on hyvinkin varustettuja satamia. Ja vielä viimeinen lauseen pätkä, puheenjohtaja. Tulee olemaan vaikeaa käsitellä näitä kysymyksiä vto tasolla. Ja keskustelut vievät aikaa. Joka tapauksessa meidän täytyy pyrkiä integroimaan mukaan joitakin kolmansien maiden satamia, jotka ovat hieman vähän niin kuin meidän takamaastossamme. Sama pätee myöskin ilmailualaan ja jossakin määrin myöskin merenkulkuun. End of story. Meidän täytyy lopettaa kokous 12.30, joten jaaritukset sikseen. Tämä voitte puhua niin paljon kuin lystäätte, mutta kokous päättyy 12.30. Herra Rova Meisner. Ist Anja, gut. Also ich bin... No minä puhun ihan taatusti lyhyemmin kuin edellinen puhuja. Täällä mainittiin äh, satama, joka oli rakennettu eurooppalaisella rahalla. Niedersaksenista sijaitsee ja tuon alueen kanssa, minun on pakko nyt sanoa jotakin. On aivan totta, että etelän ja pohjoisen välillä on alueellisesti enemmän kilpailu kuin muuten, mutta kun lasti määrät lisääntyvät ja enemmän lastia siirtyy meriliikenteeseen. Ja Saksassa meillä on esimerkiksi Wilhelmshavenissa Saksassa hyvät infrastruktuurit, sinne voi tulla suurempiakin satamia, koska Hampurin, Hampurin satamassa tulee jossakin raja vastaan. Kuitenkin nämä kumpikin infrastruktuurit ovat olemassa. Avoimuus on tietystikin tarpeellista näissä kysymyksissä, mutta pohjoisen ja etelän välistä suoraan vertailua ei koskaan saada aikaan, koska etelässä aina kustannukset ovat matalammat kuin pohjoissa. 30 prosentin hintaero tulee todennäköisesti pysymään. Ja täällä havaittiin tai todettiin, että me tarvitsemme suuntaviivoja, mutta täytyy pohtia, mikä on järkevää Euroopan kannalta. Sitä täytyy pohtia. Pitäisikö tukea Tangeria, vaikka se mahdollisesti sitten muodostuukin kilpailiksi Euroopalle? Siinäpä kysymys. Kiitoksia. Mikäli on vielä paikalla tähän aikaan kokouksessa, juuri niin kuin kokous päättyy, niin täytyy, täytyy ainakin saada puheaikaa palkinnoksi. Saksassa ei ole mitään kansallista Nord Range satama konseptia. Meillä on vähintäänkin viisi ministeriä. Val- valtiovarainministeri vastaa tullista, sitten on muut ministerit, jotka vastaavat omista asioista. Esimerkiksi maatalousministeri vastaa kalastuksesta ja puolustusministeri vastaa laivoista. Ja sitten osavaltiot vielä. Niedersachsenin ja Hamburgin välillä on juuri tämä satamahanke ollut käytössä. Siinä on val- valtavasti käytetty sen rahoja. Ja sitten Hampuri on itsenäinen osavaltio, joka haluaa syventää satamaansa sen tilanne on välillä. Me tarvitsemme yhteistyötä sekä Euroopan tasolla että kansallisella tasolla. Ja tästä on myönteisiä esimerkkejäkin. En tiedä, tu- oletteko tutustunut näihin. Valkosta on mainittu esimerkiksi Venetsian sataman. Mutta Vene- Venetsian ja Triesten osalta on sitten myöskin muita esimerkkejä näiden ohella. Esimerkiksi Slovenian esimerkki. Nämä kaikki maat sanovat, että paras mahdollinen konsepti, joka kaikkein no- nopeimmin voidaan toteuttaa – voisi toimia positiivisena esimerkkinä muille. Niin tämmöistä tietämystä täytyy siirtää maasta toiseen ja muillakin tasoilla toimia hyvin esimerkkien pohjalta. Me kilpailemme pikemminkin keskenämpiin kuin ulkomaailma vastaan. Herra Fanroy, haluatteko vastata joihinkin kommentteihin? Thank you very much. As far, uh, I, I want to... Kiitos Ensinnäkin tämä viimeinen kysymys yhteistyöstä. Henkilökohtaisesti uskon vahvasti satamien väliseen yhteistyöhön, sillä kyse on tällaisesta itsekeskeisestä elimestä. Sen ja sen täytyy jäsenistään pitää huolta. Jos kyse on tällaisesta elimestä yhdessä jäsenvaltiossa, niin kaikki haluavat tietysti rahaa laajentakseen hankkeitaan. Katson siis, että hallituksen, hallituksen näkökohta pit, satamapolitiikkaan pitäisi olla todella selkeä. Itse asiassa sen pitäisi velvoittaa satamat tekemään yhteistyötä. Miten ne sitten velvoitetaan yhteistyöhön? Tämä voidaan tehdä esimerkiksi hallinton, hallinnon tasolla – ja miten satamaviranomaiset tekevät, he eivät halua kuulla näitä asioita, koska heillä on omat etunsa siinä pelissä, mutta jos me emme edistä sitä, että on tehtävä yhteistyötä vaikka Hampurin, Rotterdamin välillä, Antwerpenin ja muiden välillä, mistä satamasta sitten oli, oli kyse, niin Jos emme tee näin, niin emme saa kiirehdittyä järkeviä investointeja rajallisista julkisista varoista. Kansallisten hallitusten investoinnit satamiin ovat vähentyneet merkittävästi. Ja jos me emme toimi paremmin ylikansallisesti, sen suhteen, miten satamien pitäisi toimia, miten ne pitäisi organisoida, niin emme pääse tässä mihinkään. Myös teollisuuden edustajat eh, voisivat olla paikalla, eivätkä he varmaankaan haluaisi tätä kuulla, mutta itse olen sitä mieltä. Sitten herra Kadraville. Mielestäni on hyvin mielenkiintoinen ajatus tarkastella – tällaista eurooppalaista liikennealuetta. Tehän olette aivan oikeassa. VTOssa tämä kestää kymmenen vuotta eikä välttämättä saavuteta yhtään mitään, eikä se olisi välttämättä ratkaisu, joten minä kannatan tätä teidän ajatustanne. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta. Herra Van Roy, kiitoksia siitä, että olitte täällä tänään. Kiitoksia teidän esityksestänne. Nyt toivottavasti komission jäsen odottelee jo tuolla oven ulkopuolella. Komission varapuheenjohtaja Kallassa tulee vieraaksemme ja meillä on vain 40 minuuttia nyt aikaa tätä varten, koska valiokunnan kokous loppuu kello 12.30. Michael, sinun kommenttisi oli aivan oikeutettu. Meidän täytyy saada hieman ryhtiä toimintaamme, kun ihmiset tulevat esittelemään tutkimuksia, mutta kun kyse on akateemikoista, niin hän puhuvat päivät pääksytysten omasta aiheestaan ehkä välttämättä kunnioita annettua aikaraja. Nyt hänellä on 15 minuuttia aikaa ja kuten selkeästi havaitsitte, tämä keskustelu venyi. Pyydän anteeksi sitä, että komission jäsen pääsi paikalle vasta näin myöhään. Mutta tietystikin oli hienoa kuulla varapuheenjohtajan näkemykset myöskin. Michael, minä ymmärrän, mitä sinä ajoit takaa, mutta tulevaisuudessa meidän täytyy toimia tässä kurinalaisemmin ja tiukemmin ulkopuolisten tutkimusten esittelyiden kanssa. Next item. Good morning, Vice President. Hyvää huomenta, varapuheenjohtaja Sim Kallas. Olemme hieman nyt myöhässä aikataulusta, kokonaista viisi minuuttia. Pyydän anteeksi Meillä on kuitenkin aikaa kello 12.30 saakka, joten pidemmittä puhetta, olkaa hyvä. Mr. Chairman, Christmas niin. approaching. Kiitos puheenjohtaja. Joulu lähenee ja tässä on useita tärkeitä asioita esityslistallamme. Totta kai monet jäsenistä on jo kuullut, että usein esitykset ovat hyvin laajoja, mutta toivottavasti se ei kuitenkaan vähennä tämän aiheen merkitystä. On hienoa esitellä teille uudistetut TEN-T-verkostoja koskevat suuntaviivat. 19. lokakuuta komissio päätti käynnistää hankejoukkovelkakirjoja koskevan pilottihankkeen. On tärkeää saavuttaa kestävää kasvua Euroopassa. Se on yksi tärkeimmistä huolenaiheistamme tällä hetkellä. Erityisesti talouskriisin aikana rahoitu, rahojen kohdennettu käyttö on äärimmäisen tärkeää ja tämä on molempien, hank, molempien ehdotusten päätavoite. Eurooppalainen väline voi edistää merkittävästi kohti kilpailukykyä sekä kestävää liikennejärjestelmää. Tämä parantaa liikenneinfrastruktuuria, mutta samalla voidaan tukea innovatiivisia liikenneratkaisuja. TNT-suuntaviivat auttavat myös saavuttamaan 2020-strategian tavoitteet niin, että voidaan luoda ympäristöystävällisiä liikennemuotoja, kuten myös vesiliikenteen ja sisämaiden moottoriteiden ohella. Ehdotettu talousarvio eurooppalaiselle välineelle – on 31,7 miljardia euroa ja se varmistaa sen, että tämä menee ensisijaisesti infrastruktuuriin ja se tuo EUn lisäarvoa, jotta voidaan tukea talouskasvua ja edistää liikennealaa. Tenteessä suuntaviivojen ja muiden asioiden pitäisi mennä käsi kädessä. Jäsenvaltiot eivät voi yhtäältä odottaa EU-lta rahallista tukea ydinhankkeisiin omilla alueilla ja liikenneinfrastruktuuriin kohdennettuja kohdennettua rahoitusta rahoituskehyksen mukaisesti. Tämän takia tässä on mukana tähän liittyvä eurooppalainen väline. Näistä kaikista pitää keskustella yhdessä. Teemme tässä yhteistyötä ITRE-valiokunnan kanssa. Tästä asiasta on saavutettu laaja konsensus ja Euroopan parlamentin neuvottelukanta on luotava. Neuvosto on jo TENTE-suuntaviivoista aloittanut työnsä – ja Puolan puheenjohtajakaudella on keskusteluja ehdotettu ainakin keskusteltiin asiasta liikenneministerien kokouksessa 12. joulukuuta 2011. Saatiin aikuiseksi, aikaiseksi yleinen nä- neuvoston tasolla ja voisin mainita muutamia tärkeitä aiheita. Toivonkin, että tai luotan, että Euroopan parlamentti antaa myönteisen kantansa Euroopan tason hankkeisiin näillä aloilla. Esimerkiksi yhteentoimivuus eri liikennemuotojen välillä ja valvontatyökalut ovat hyvin tärkeitä asioita. Lisäksi on keskusteltava investoinneista ja välineistä, mutta ei saa johtaa sellaiseen rahoitukseen, joka vaarantaisi pitkäaikaiset liikennealan hankkeet. TENTE-suuntaviivat suuntaavat katseen 2030 ja 2050 vuosiin ja kattavaan metodiin. Tässä on kaksivaiheinen vaiheinen rakenne ja metodi – tässä on kyse tällaisista ydinverkostoista, ydinverkoista, ja jäsenvaltioissa on käyty kuulemismenettely, samoin mukana ovat olleet Euroopan parlamentti ja sidosryhmät. Ydinverkosto on tärkeä innovaation kannalta ja ydinverkosto valitsee tietyt, tietyn määrän hankkeita, jotka lisäävät eurooppalaista lisäarvoa. Esimerkiksi lännen ja idän väliset yhteydet ja muut yhteydet vaativat keskitettyä investointia. Meidän täytyy tilkkutäkistä siirtyä kohti yhdennettyä verkostoa. Ja komissio ehdottaa, että tuetaan tällaista ajattelua niin, että rahalle saadaan mahdollisimman suuri arvo. Yhdessä jäsenvaltioissa tehdyt käytetyt eurot tuottavat vähemmän kuin useissa jäsenvaltioissa yhteisesti käytetyt eurot. Ja täytyy huomioida kokonaisliikennevirrat ja tarpeet. Siksi eri liikennemuotojen yhteensopimus, infrastruktuurin hallinto ja esimerkiksi sitovat aikataulut ovat tärkeitä. Eli käytä tai menetä sääntö on tärkeä myöskin hankkeiden toteuttamisessa. Käytäviä hallitaan erilaisten käytäviä käsittelevien foorumien kautta. Siellä on mukana julkisen alan ja yksityisen alan sidosryhmiä ja myös koordinaattori on. Ja kaikki tämä perustuu koordinaattorityöstä saatuun positiiviseen kokemukseen voidaan myös joissain kohdin vahvistaa jo olemassa olevia verkostoja Tärkeää on, että lähestymistapa on joustava, ei niin, että ajatellaan kaiken sopivan kaikille. Tarkoitetaan myös sitä, että meidän täytyy yhä paremmin selvittää, että tulevat käytävät ovat hyvä täytäntöönpano ja yhteistyöväline tai työkalu, ja siksi me saamme tätä kautta lisättyä eurooppalaista lisäarvoa. Jos ei rajojen ja rajoja ylittäviä liikennemahdollisuuksia ole, se ei ole hyvä. Täytyy myös ajatella Cesaria. Ja 80 prosenttia ole, saatavilla olevista varoista on käytettävä sellaisiin hankkeisiin, jotka tuovat eniten eurooppalaista lisäarvoja. Liikennealan välineestä intereurooppalaista välineestä on korvamerkitty 10 miljardia tätä varten ja myös ke- rakennerahastoista on tähän tarkoitus saada rahaa. Myös jäsenvaltioista tulee rahoitusta. Tämä takaa sen, että valittavis, valintakelpoiset jäsenvaltiot tulevat mukaan ja eh, saadaan aikaiseksi kattava TNT-verkko. Eurooppalaisella välineellä pyritään myös helpottamaan sitä, että parannetaan yhteisesti julkista liikennettä. Se on tärkeää tällaisella rahan, rahoitus- ja talouskriisin aikana. Tärkeä väline on myöskin velkakirjat. Kumppanuutta tarvitaan myös Euroopan investointipankin kanssa – Sehän on saanut hyviä tuloksia aikaiseksi lainatakuujärjestelmissä TENTE-verkoston suhteen. Odotukset ovat suuria ja komissio on laskenut, että nämä 31,7 miljardia voisivat äh, saada ydinverkostoihin Euroopassa yli 140-150 miljardia euroa kaiken kaikkiaan ja siksi ehdotetaan, että tätä välinettä hallitaan keskitetysti. Tällä tavalla voitaisiin talousarviota hallita ja toteuttaa niin, että täytet, saavutetaan ehdotetut tavoitteet. Haluaisin myös kiittää teitä aktiivisesta osallistumisesta tässä valiokunnasta kokoukseen, joka järjestettiin Antwernemissä ja noiden 20 päivän aikana käydyissä keskusteluissa kävi ilmi, että kohdennetumpi, organisoidumpi politiikka ja eurooppalaisen lisäarvon tuominen voisi todella parantaa liikenneasioiden osuutta monivuotisessa rahoituskehyksessä. Tällä tavalla yhdessä voitaisiin toimia tämän politiikan laatimiseksi. Puheenjohtaja Barroso on esitellyt komission työohjelman vuodelle 2014 ja tarkoitus on talouden elpymistä, talouskasvua ja muuta tukea siinä. Ja haluaisin muistuttaa, mitkä ovat ensi vuonna, vuonna 2012 siis tärkeimmät liikennealan äh, aloitteet. Ensinnäkin on tarkoitus äh, markkinoita päivittää niin, että saadaan vaihtoehtoisia polttoaineita liikennevälineitä varten. Ja lisäksi on tarkoitus ehdottaa neljättä rautatiepakettia vuoden 2012 mennessä. Myöskin sisäisiä markkinoita pyritään avaamaan ja infrastruktuurin haltijoiden ja operaattoreiden erottelua jatketaan entisestään. Tämä kaikki vaatii siis uudelleen laadintaa. Myöskin matkustajien oikeudet on tärkeä asia ensi vuonna. Ja haluaisin myöskin tehdä selväksi, että me aiomme hyvin tiiviisti seurata yhtenäisen eurooppalaisen ilmailualueen kehittymistä ja täytäntöönpanoa. Annamme myöskin joitakin uusia ehdotuksia, mahdollisesti lainsäädäntöehdotukset mukaan luettuna. Kiitos oikein paljon. Thank you, Commissioner. Kiitoksia arvoisa komission jäsen. Täällä on nyt yhdeksän puheenvuoropyyntöä. Ja aikaa on vähemmän kuin puoli tuntia, joten anteeksi, meillä onkin kymmenen puhujaa ja edelleenkin vähemmän kuin puoli tuntia. Joten siksi aion pitää kiinni kahden minuutin puheajoista. Ja minä kyllä heilautan nuijaa, mikäli puhutte enemmän kuin kaksi minuuttia. Ensin herra Grosch. No. Kiitos puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen. Meillä on aiemmin ollut jo tilaisuus keskustella Euroopan laajuisista verkostoista ja Connection Europe-fasiliteeteista, joten en nyt, nyt toista teidän esittämiänne kommentteja. kumpikin asiakirja, jota te, jotka te mainitsitte, ovat olleet jo työstettyinä valiokunnassamme. Olemme pitkälti samaa mieltä teidän kanssanne, mutta eräs seikka vain on, joka haluaisin mainita. Me tarvitsemme kumppaneita, jotta voimme löytää ratkaisuja ongelmiin. Oletteko te myöskin tällä kannalla? Ja onko komission sisällä eri puraa rahoituskysymyksistä? Kyse on päätöksistä, joita komissaari on jo tehnyt ja mitä te tulette vielä tekemään kohesiorahaston määrärahojen osalta? Tuleeko kohesiorahaston tilanne pysymään ennallaan ja voimmeko nyt tukeutua siihen, että komissio on tässä samalla linjalla meidän kanssamme? Toinen kysymys on, miten neuvosto tulee reagoimaan rahoituskriisin yhteydessä? Miten se tulee asettamaan painopistealueensa? Hyvin monia keskusteluita on käyty parlamentissa kummastakin asiasta, joten olisi erittäin tärkeää kuulla myöskin teidän kantanne näihin kysymyksiin. Minä olen täysin samaa mieltä teidän prioriteettilistanne kanssa. Mekin haluamme, että vuonna 2012 ryhdytään mainitseminen toimiin. Meillä on varmaan tilaisuus vielä asettaa tiettyjä painopistealueita. Single European Sky on tietystikin aivan absoluuttinen prioriteetti, koska 2012 on aikaraja, johon mielestäni täytyy toimia. Ja komission sisällä toivottavasti ei odotella viime hetkeen saakka, vaan meidän täytyy saada myöskin jäsenvaltioiden puolella hieman kannanottoja muuttumaan. Anka Trai seuraavana. Kiitos. Annan puheenvuoroni yhteisesittelijäni Rova Ajala Sender voi käyttää puheenvuoron minun puolestani. Well, Mrs. Ayala. Rova Ajala sitten saa kaksi minuuttia. Sí, eh, gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja, kiitos. Eh, herra Kallas, että olette tulleet paikan päälle ihan ensinnäkin ryhmämme on ottanut esille tämän valkoisessa kirjassa tämän tuen ja se on myös ottanut esille tämän teidän alkuperäisen esityksenne. Tässä oli kyse vain historiallisista kysymyksistä, vaan tässä on kyse myös euro projekt, eurohankkeista tässä Neuvotteluissa myös alun perin oltiin hyvin positiivisia, vaikka oli ongelmia jäsenvaltioiden suhteen, jotka sanoivat aluksi neuvotteluissa, kahdenvälisissä neuvotteluissa sanoivat, okei, okay, selvä on, mutta sitten puhuttiin tästä logiikasta, mutta nyt alkaa hahmottaa joitakin reaktioita. Minä haluaisin vain, että kertoisitte meille, missä nyt mennään, jotta voitaisiin lähteä luonnostelemaan strategiaa ja argumentteja. Ja mitä tulee sitten Connecting Euron konkreettisiin instrumentteihin, Meillähän on nyt 22 miljardia, jotka ovat nimenomaan tämän historiallinen osa eurooppalaisista verkoista. Minä haluaisin kysyä, minkälainen strategia teillä on nyt tänä kriisin aikakautena, nyt tällä hetkellä, kun tämä vuosi on lopuillaan. No, komission neuvosto on ehdottanut vähennyksiä parlamentille. Me tarvitsemme kuitenkin lisäarvoa jotta voisimme ajatella näitä 10 miljardia kohesiorahastoista. Te sanotte, että vielä 24 lisää. Minä haluaisin kysyä teiltä, millä tavalla voitte puolustaa näitä 10 miljardin lisätuloa tähän. Miten te puolustatte tätä tähän Connecting Europe, kun puhutaan 24 miljardista, jotka eivät aluksi olleet niin ehdollistettuja? Mistä tämä muutos ja miten te puolustatte tämän ja miten sitten synergia näiden kahden muun kohdan kanssa, energia ja televiestintä, millä tavalla voimme saada ne yhteneväisemmäksi ja näiden, miten voimme yhdistää ne Connecting Europe-hankkeeseen. is Meissner, two minutes. Rova Meissner, kaksi minuuttia. Isma. Neljä asiaa. Tänään keskusteltiin Euroopan investointipankin edustajien kanssa. Ja mitä? jo hanke joukkovelkakirjoihin tulee. Niiden kautta voidaan kerätä 20 kertaa enemmän rahaa kuin mitä alkupanostossa. Miten sitten saadaan vuoteen 2013 loppuun mennessä 30 miljardia ja kuka päättää pilottihankkeista tämän osalta? Toinen seikka. On hienoa, että neuvosto on ottanut keskustelun TEN-T-suuntaviivoista. Neuvosto ei ole ollut kovinkaan innostunta asiasta. Toivottavasti te nyt voitte myötä vaikuttaa siihen, että nämä eurooppalaiset hankkeet toteutuvat. Tämä on kommenttina kolmanneksi. Ihan oikea kysymys. Miten erotetaan toisistaan rautatieverkostoiden yhteydessä toiminnan harjoittajat ja sitten infrastruktuurien omistajat. Miten Euroopassa tämä saadaan vietyä eteenpäin? Missä, miten paljon olette saaneet tutkittua asiaa? Milloin saamme tutkimuksen tuloksia? Sitten joulun yhteydessä me voimme tietenkin yrittää vaikuttaa Single European Sky-asian osalta hallituksiin. Saksa toivottavasti tähän mukaan, koska muuten hanke ei onnistu. two minutes. Zēlera, kaksi minuuttia. Ja, äh, ja paldies priekšsētāji kungs, komisāra kungs. Es domāju, ka mums... Kiitos puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Minä olen sitä mieltä, että liikenne- ja matkailuvaliokunnan täytyy lähettää vahva viesti siihen, että Connecting Europe-väline ja käytävän lähestymistavan ja ydinverkostojen lähestymistapa ovat meille hyväksyttäviä ratkaisuja, emmekä poikkea niistä, kuten neuvosto ehdottaa, että käytävät korvataan sanalla hankkeet. Nimittäin tässä meillä olisi mahdollisuus luoda oikeita työpaikkoja ja lisätä kehitystä ja jos on 10 miljardia euroa, jotka otetaan kohesiorahastosta, ja se menee tukikelpoisille jäsenvaltioille, niin emme voi sitten näitä hankkeita toteuttaa. Kuitenkin eurooppalainen lisäarvo on tärkeä, ei pelkästään kansallisen tason lisäarve. Two minutes, please. Kramer, kaksi minuuttia. No, mikä tästä tulee tilkkutäkki, niin tietystikin on voi hyvinkin käydä. Mutta täytyy muistaa, mitä ei ole saatu aikaan viimeisten 20 vuoden aikana. Nyt on hankkeita vielä enemmän ja vähemmän rahaa. Me tarvitsemme rahaa, jotta oikeita ratkaisuja löytyisi. Minä olen epäileväinen tämän suhteen. Saksassa meillä on ongelmia. Hankkeiden valinta on joskus tehty ilman, että Saksan hallitus on ollut mukana. Minä olisin ollut hieman erilaista tieto. Toivottavasti te, mitä sanotte, se mitä te sanotte ei pidä paikkaansa. Mutta monia hankkeita on ehkä toteutettu ilman, että Deutsche Bahnilta on kysytty. Miltei 90 prosenttia rautatierakennushankkeita tätä koskeva tieto on asioita, en voi kiistää. Ehkä te voitte sanoa vielä täsmällisemmin, miltä sopimuspohjalta nyt on toimittu. Ja tehän nyt olette valittanut asiasta, joten toivottavasti voitte kertoa hieman lisätietoja tästä Saksan tilanteesta. Sitten suurhankkeita. Suurten summien yhteydessä kestää aikansa ennen kuin hankkeet saadaan liikkeelle, mikäli ilmastonmuutoksesta kyse täytyy toimia nopeasti, muuten on liian myöhäistä. Te mainitsitte Cornishwork ydinverkkokysymyksen ja sisävesiliikenteen. Esimerkiksi Donavan alueella automaattisesti tilanne, on, on kyse automaattinen tilanne, mutta mikäli on kyse Berliinin ja Stettinin toimista, niin kyllähän rautateitse voitaisiin enemmän taistella ilmastonmuutosta vastaan. Minä haluaisin tietää, kuka tämän tyyppisiä päätöksiä tekee ja millä järkiperäisillä perusteilla. Mr. Birker. Birker. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on kaksi kysymystä näistä ydinverkoista. Te viittasitte näiden verkkojen merkitykseen erityisestikin yhteen toimivuuteen. Me tarvitsemme yhdistelmän liikennettä, jotta voidaan optimisesti käyttää liikennemuotoja hyväksi. Kuitenkin pitäisi jo valmisteluvaiheessa vaiheessa hoitaa asiat kuntoon, jotta tämä kaikki toteutuu. Mihinkä toimiin komissio voi ryhtyä, jotta yhteen toimivuus todellakin toimii silloin, kun muodostetaan näitä tai toteutetaan näitä käytäviä. Toiseksi te mainitsitte, että joissakin maissa on alkanut syntyä epäilyksiä näiden käytäväverkostojen suhteen. Mistä maista on kyse ja mitä konkreettisia epäilyksiä nyt on esitetty, niin että me kaikki tiedämme, missä mennään. Ja sitten voimme paremmin asettaa omat painopistealueemme. Thank you very much, Mr. Kiitoksia, Seuraava puhe kaksi minuuttia. Ja dank, ähm, Herr Vorsitzender. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin komission jäsenille. Aivan lyhyesti vielä. Te aivan oikein mainitsitte, että yhteistyökumppanien kanssa on erittäin tärkeää. Siksi täällä puhuttiin myöskin näistä käytäväfoorumeista. Ajatus on minun mielestäni hyvä ja tärkeä. Tämä tota, on liian, tai liian, tässä ei liian ei ole riittävästi konkreettisuutta, joten voisitteko nyt tehdä tästä konkreettisemman kysymyksen? Miten voimme päästä tavoitteisiin ja miten nämä foorumit täytyy muodostaa? Sen toinen kysymys, onko teillä mitään strategiaa valmiina näitä, näiden jäsenvaltioiden varalta, jotka ovat nyt ryhtyneet toimimaan epäkelvolla tavalla tai joita te olette kritisoineet? Ja mitä strategiaa te olette noudattamaan näiden jäsenvaltioiden suhteen, jotka eivät tee työtään kunnolla? Ja miten muodostetaan yhteistyö komission ja näiden koordinaattoreina toimivien tahojen ja tämän käytävän foorumin välillä. Miten tämä yhteistyö sujuu kaikkien näiden toimijoiden kesken? Savisaar, kaksi minuuttia. Ja aitäh, herra esimies, austatud volinik. Kuna... Kiitos oikein paljon, puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen, on vain vähän aikaa, enkä aio perustella kysymystäni, koska kollegat ovat jo maininneet eh, vastustuksen, jota liikennekäytäviä kohtaan on esitetty ja Connecting Europe-välinettä kohtaan on esitetty. Sehän oli hyvin itsestään selvä asia viimeisessä liikenneministerien neuvostossa. Minun kysymykseni on jo esitetty. Eli aikooko komissio tehdä jotakin päästäkseen eroon tästä vastustuksesta? Eikö tämä ole yksi teidän rooleistanne koordinaattorina? Spoker. Chairman and, uh, siis. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen. Olen hyvin tyytyväinen näihin huomioihin, jotka komission jäsen esitti Cesarista. Minä olen henkilökohtaisesti hyvin kiinnostunut siitä ja tämä valiokunta on hyvin myönteisesti työskennellyt komission kanssa siinä, että on pyritty yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa edistämään jatkossa. Myöskin rahoitustuki näille hankkeille on tärkeää. Tehän aivan oikein sanotte, että on katsottava lisäarvoa ja sitä lisäarvoa, joka tulee paremminkin EUn tasolla koko Euroopalle, kun voidaan ratkaista esimerkiksi lentoasemien ruuhkautumisongelmat. Olen esittelijänä tässä asiassa ja kuten todettiin, niin me olemme työskennelleet tai olemme saaneet tulevaa vuotta varten hyvin myönteisen viestin komissiolta. Kiitos. Sitten Elka Drai. Ik, ik ga het woord niet nemen. Ik denk dat mijn collega's... Uh... En käytä puheenvuoro. Uskon, että kollegat ovat jo esittäneet riittävästi kysymyksiä. Haluaisin antaa vain enemmän aikaa komissaarille vastata. Kiitos sitten rouva Senelova. Děkuji, eh, pane předsedo, pane komisaři, za vaši... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission jäsenelle siitä, että halusitte keskustella kanssamme monista asioista ja suhtaudun hyvin positiivisesti siihen, että olette halunneet keskustella myöskin uusien jäsenvaltioiden kanssa parlamentissa. Minulla on joitakin kysymyksiä. Use it or lose it, eli käytä tai menetä periaate on meille hyvin tärkeä asia. Ja kysymykseni kuuluukin, että jos hankkeessa epäonnistutaan, niin sitten ei voi, voiko silti hakea kohesiorahastosta varoja? Ja toinen kysymykseni, onko selkeät säännöt tätä varten, esimerkiksi yhteisrahoitusta varten? Ja lisäksi, oletteko samaa mieltä siitä, että rahoitus on hyväksyttävä sellaisille hankkeille, jotka tuovat suurta lisäarvoa, mutta jälleen kerran haluaisin tähän vähän parempaa eh, määritelmää, mitä oikeastaan tarkoittaa korkea lisäarvo ja riittävätkö kohesiorahaston varat. On monia eh, uskottuja jäsenvaltioissa tähän liittyen. Meidän täytyy tätä vastavuoroista luottamusta parantaa. Serakiani sitten. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen. Haluan vain käyttää hyväkseni tämän tilaisuuden ja muistuttaa, että vuosi 2012 on sellainen vuosi, jolloin alamme uudelleen tarkastelua koskevat neuvottelut ja puhumme sekä neuvoston kanssa että komission kanssa ja toivomme, että molemmat suhtautuvat tähän myönteisesti, jotta saamme edistettyä yhteistyötämme hedelmällisesti neuvoston kanssa. Toivottavasti komission jäsen myöskin käyttää omaa poliittista painoarvoaan työstääkseen asioita jäsenvaltioiden kanssa, esimerkiksi rautatiepaketin osalta, mutta myöskin näiden muiden asioiden osalta. Kiitos. Kiitos. Ja ihan kuin tässä olisi ollut jossakin pikajuoksukilpailussa, kun on käytiin nämä kaikki puhujat läpi, mutta nyt voimme antaa äh, ennen kuin pääsemme ajoissa lopettamaan, niin äh, vasta, annamme komission jäsenelle vastausmahdollisuuden näihin kysymyksiin, joita esitettiin. Olkaa hyvä komission jäsen. Kiitos oikein paljon. Kiitos teidän esittämistänne huomioista. Joitakin hyvin konkreettisia huomioita suuremmistakin asioista. Kuten Kramer sanoi, niin jotkut ovat valittaneet, että hankkeet valittiin ilman kuulemista. Se ei pidä ollenkaan paikkansa. Ainakin kaksi neuvottelukierrosta kaikkien hallitusten kanssa on käyty ja jo alussa täytyy sanoa, että minä hieman pelkäsin, että tämä paine alkaisi esittää paine alkaa edistää joitakin konkreettisia hankkeita ja selittää, miksi tämä ei ole mukana, mutta tämä on ja niin edelleen. Eli tämä on tavallaan yleisesti hyväksytty. Tämä kokonaiskuva on näin. Eli jos joku tulee ja valittaa, niin minä en ollenkaan voi yhtyä näkemyksiin siitä, että tämä, tässä olisi jotain ongelmia. Sitten rautatiepaketista. Mutta tässä on nyt kaksi suurta asiaa, jotka otettiin täälläkin esiin sekä tässä parlamentissa että tuolla toisessa rakennuksessa, kun käsiteltiin eri käytäviä. Eli nämä käytävät ja sitten 10 miljardia. Konkreettisia kysymyksiä tuli siitä, mitä tapahtuu, jos hankkeessa ei rahoja käytetäkään. Ja yleinen sääntö on se, että raha täytyy palauttaa talousarvioon. Koko valvoo tätä hyvin tarkasti. Näin rahat voidaan käyttää tai niitä voidaan aloittaa käyttää uudelleen. Ja TNT-hankkeissa tätä on jo ollut. Nyt pilottihanke on käynnissä. Kyse on lainsäädäntömenettelystä. Tätä ehdotettiin 19. lokakuuta ja pilottihankkeista emme ole vielä valmiita keskustelemaan, koska joitakin samoja hankkeita on sisällytetty tähän Connecting Europe välineeseen pilottihanke ja nämä hankejoukkovelkakirjakokeilut ovat vielä käynnissä, joten en voi nyt puhua konkreettisista hankkeista tässä kohtaa. On tietysti myös suurempiakin ongelmia, käytävät ja miten niitä pitäisi hallita. Ensinnäkin tällainen rakenne, se on hyvin yksityiskohtaisesti tenteen suuntaviivoissa määritelty ja kuvattu. Se on paljon yksityiskohtaisempi kuin mitä aikaisemmin näiden rakenteiden osalta on saatu aikaiseksi. Ja kun keskustellaan yksityiskohtaisesti, miten tämä pitäisi tehdä, miten pitäisi toimia, niin on pyrittävä välttämään byrokratiaa ja on voitava virtaviivaistaa rakenteita. Kaikkia kommentteja ei kuitenkaan aina voi ottaa mukaan. Yritetään kuitenkin mukauttaa nykyistä rakennetta niin, että se on mahdollisimman toimiva. Sitten nämä käytävät itsessään, ne ovat eh, tavallaan alustavia. Se ei tarkoita, että me olemme vielä radikaalisesti, valmi, radikaalisti muuttamaan näitä käytäviä. Ainakin jäsenvaltioiden edustajat eivät ole. On yleinen ajatus joka yhtäkkiä syntyy. Ja käytävät ovat meille tietysti kartalla. Me näemme, että nämä ovat ne, jotka, nämä linjat ja täällä on ne tärkeimmät liikennevirrat ja nämä tuovat lisäarvoa ja edistävät kasvua ja työllisyyttä ja tuottavat rahaa. Ja tästä tulee sitä eurooppalaista lisäarvoa meidän näkemyksemme mukaan. Mutta tämä ei kuitenkaan ole mikään joustamaton systeemi. ja se otetaanko jotakin mukaan. Kyllä siitä voidaan aina lopullisestikin keskustella. Me emme tietenkään halua tässä jättää kokonaiskuvaa näkemättä. Nyt käy, jos käy ilmi, että meillä on ydinverkosto, joka on sama asia kuin käytävät, niin eh, tietysti silloin neuvottelut on epäonnistuneet, mutta minä puolustan kun täällä puhuttiin muun mm. muassa strategioista. Eli tämä kuulosta, kuuluu myös strategiaan, miten tätä käytävä lähestymistapaa voidaan puolustaa. Miten kukaan voi ehdottaa jotain muuta? Miten voidaan nähdä kokonaiskuva, kaikki yhdessä, parlamentti, jäsenvaltiot ja, ja laajempi yleisö täytyy nähdä kokonaiskuva ja näitä asioita on yhdessä käsiteltävä, mutta jos emme näe suurempaa, laajempaa kuvaa, kuten monen kertaan olen jo maininnut, kuinka paljon jää sitten näitä linkkejä puuttumaan, jos ei nähdä kokonaiskuvaa. Minä olen valmis hyväksymään sen, että hieman hieno säädetään näitä rakenteita – ja virtaviivaistetaan muun muassa hallintorakenteita. 10 miljardia. Kyse on asiasta, jossa haluaisin toimia mahdollisimman itsepäisesti ja puolustaa sitä viimeiseen viivaan asti. Esimerkiksi liikenneministereiden neuvostossa on vain näkemykseni vahvistunut sen suhteen, että tämä on se oikea työkalu. Ja vaikka hieman nyansseja tähän voitaisiin tehdä, niin ihmiset katsovat, että tämä on pois kohesiorahastosta. Itse asiassa asia on juuri päinvastoin. Kyse on kohesiorahaston varoista, jotka laitetaan TNT-verkostoihin ja muihin tällaisiin hankkeisiin, se on suuri asia EU:ssa. On erityisväline kohesiomaille. Ja se, mitä minä en voi hyväksyä, eilen tapasin lukuisia toimittajia ja sanoin saman asian, että en voi hyväksyä tällaista, tällaisia asioita, jos tämä ei ole hyväksyttävää. Siis jos jäsenvaltiot ja Euroopan parlamentti, no minähän tiedän, että teillä on tulossa hyvin tiukat neuvottelut ja keskustelut. Teillähän on lainsäädäntövalta, te teette neuvoston kanssa yhdessä lainsäädäntöpäätökset, eli minä en hyväksy, jos te otatte nämä rahat ja sitten kaikki jotenkin häviää että ei hyväksytäkään näitä 10 miljardia tähän Connecting Europe-välineeseen. No selvä, se on sitten teidän päätös, mutta tällä, ja se on sitten hyväksyttävä, mutta minä en halua nähdä sellaista tilannetta, että 10 miljardia äh, menee tähän Connecting Europe-hankkeeseen, mutta se jotenkin jakautuu jäsenvaltioiden välille neuvostossa – niin, että on suuri rahoitusväline, jolla voidaan äh, edistää hankkeita, joilla yhdistetään länsi ja itä toisiinsa, mutta sitten tämä onkin osa kansallista päätöksentekoa ja kansallisia budjetteja. Sehän äh, tällaiset kompromissit on hyvin yleisiä Euroopassa ja niitä ei pitäisi olla. Luonnollisesti monet jäsenet täällä myös kysyivät, että mitä tämä lisäarvo on ja miksi tässä puhutaan kymmenestä miljardista miksi 10 miljardia tässä on parempi kuin vain 10 miljardia kohesiorahastossa. Tämä vastuuvapausmenettely on ollut käynnissä ja meillä on sellainen filosofia, että kyse on jaetusta hallinnosta, tämä on kansallinen, kansallisia painopistealueita, missä raha on ollut tärkeässä asemassa, mutta lisäarvo voi olla näissä hankkeissa hyvin tärkeä. Se, että että yhdistetään ihmisten tavoitteet toisiinsa ja strategia, miten tätä voidaan puolustaa. Voin tietysti kertoa teille, että eniten kritiikkiä tulee näistä Visegrad-maista. Tsekin hallitus on tätä vastustanut ja meillä on ensi vuoden alussa kokous Tsekin hallituksen kanssa ja pyrimme tätä ajatusta viemään eteenpäin. Esimerkiksi sääntöjä siitä, että miten hankkeita voidaan hakea ja miten tätä voidaan täytäntöönpanna niin, että saadaan hieman joustavampi lähestymistapa. Tietysti yhteisrahoitus ja kohesiorahoituksen äh, säännöt ovat myös tärkeitä. Kyse ei ole 85 prosentista, vaan vähemmästä. Tässä täytyy olla myöskin todella selkeä. Tämä on tekninen kysymys ehkä, mutta me emme ole tässä asiassa vielä aivan saaneet selvyyttä aikaiseksi. Meillä on 2,5 prosenttia BKTstä kattona erilaisille rakenteellisille tuille. Ja komissio katsoo, että 10 miljardia on enemmän. Ei voi olla kolme maata, joilla on yksi hanke ja yksi, yhdessä jäsenvaltiossa on käytetty 2,5 prosenttia, toinen jäsenvaltio ei voi tehdä ja kolmannessa ollaan siihen valmiita. Tämä on hyvin tekninen asia asiakirjoissa. On joitakin hankkeita, joissa 2,5 prosenttia ylittyy ja siksi tässä täytyykin hieman täsmentää. Tärkeä kysymys teille ja jäsenvaltioille on myöskin tietysti se, miten yhdistetään toissijaisuusperiaate tähän. Me luonnollisesti haluamme sellaisia hankkeita, jotka ovat sitovia hankkeita, jotka jäsenvaltiot ovat hyväksyneet. Eli jos joku allekirjoittaa ja sanoo kyllä, meillä on tämä verkosto tai käytävä hanke, niin me allekirjoitamme, jotta se täytäntöön pannaan. Mutta miten tätä sitten kaikkea, miten tätä kaikkea sitten hienosäädetään ja se on lainsäädäntötyötä. Ja tässäkin on löydettävä paras ratkaisu. Kiitos. Thank you, Commissioner. For... Kiitoksia komission jäsen Kallassa teidän puheenvuorostanne ja siitä, että vastasitte kysymyksiimme. Kiitoksia myöskin jäsenille siitä, että puhutte niin lyhyesti ja pitäydytte puheenajoissanne. Tämä mahdollisti sen, että pystymme saamaan vastauksia johonkin kysymyksiin. Meidän täytyy nyt parlamentissa saada regivaliokunta vakuuttamisen siitä, että me emme yritä ryövätä heiltä rahaa. Kyse on vain siitä, että rahaa pitäisi paremmin koordinoida ja ohjata myöskin liikennehankkeisiin. Kiitoksia komission jäsenille. Ennen kuin kaikki häipivät paikalta, haluaisin toivottaa komission jäsenelle ja hänen henkilökunnalleen erittäin onnellista ja hyvää joulua koko valikunnan nimissä. Haluaisin muistuttaa valikon jäseniä siitä, että tänä, tänä iltapäivällä meillä on kuulemistilaisuus digitaalisista ajopiirtoreista. Tiedän, että teillä on varmaan paljon muutakin tärkeää tekemistä, mutta minä en halua täällä istua yksin rouva Tikaon ja sadan asiantuntijan kanssa niin, että täällä ensimmäiset neljä riviä loistavat tyhjyyttään, joten arvostaisin suuresti, mikäli jäsenet ystävät voisivat olla paikalla. Lisäksi meillä on Riken mietintö, joka liittyy kaksi runkoisiin öljytankkereihin. Tähän päättyy aamupäivän kokouksemme. Kiitoksia yhteistyöhalukkuudestanne. Minä saatoin olla hieman tyly tänään, mutta ymmärrätte varmaan itse miksi.